Good morning, dear colleagues. Huomenta, kollegat. Huomenta, naiset ja herrat. Olen pahoillani, että odotutin teitä kahdeksan minuuttia. En tiedä, olitteko kaikki täällä kahdeksan minuuttia sitten. Mutta minulla oli mielestäni tärkeä aihe. Televisiokanava Arte haluaa nimittäin tehdä raportin Itravaliokunnasta. Minua filmattiin matkalla ja minun piti leikkiä näyttelijää. Tämä ei ollut helppoa ja nyt tässä hieman punttitutisee. Pari minuuttia menee, että rauhoitun täällä Itre-valiokunnassa. Um, <clears throat> adoption of agenda, if there is no other... Esityslistan hyväksyminen. Mikäli kommentteja ei ole, esityslista voidaan hyväksyä sellaisenaan. Minun ilmoitukset. Aloitamme 14.30 iltapäivän kokouksen. Tämä on tärkeä asia. Ensimmäinen kerta historiassamme aloitamme 14.30 emmekä kello 15. Haluamme päättää kokouksen 18. Vastaisuudessa se saattaa muuttua käytännöksi. Koordinaattoriden kokous alkaa 17 eikä 17.30, joten iltapäivän istunnossa me kaikki on puoli tuntia aiemmin. Seuraavaksi esitys Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen 4. syyskuuta 2017, mikäli ilmoituksia ei tule kokouksen loppuun mennessä, kokouspöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Muutama lisätieto, jotka haluaisin tässä vaiheessa nostaa esiin. Uh, let us go to the point number four. Siirtykämme esityslistan neljänteen kohtaan puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen. Minä olen esittelijänä. Käsittelemme nyt mietintöluonnoksen. Mietintö perustuu komission tiedonantoon osana puhtaan energian pakettia. Tämä on erittäin hyvä tilanne tehdä katsaus puhtaan energian siirtymään ja itselle hyvä mahdollisuus tehdä uusia ehdotuksia. Meillä on tunti, vajaa tunti aikaa käsitellä tätä ja käydä aiheesta keskustelua. Sallikaa minun aloittaa. Minä edustan teitä kaikkia esittelinä. Komission tiedonanto on hyvä ehdotus. Minä halusin keskittyä sidosryhmien näkökulmasta näihin avainhaasteisiin. Listasin innovaatio ekosysteemien haasteet kohdassa kaksi. On tärkeää, että tiedetään, ketkä on tässä mukana, ketkä ovat meidän näkökulmasta merkittävimmät sidosryhmät. Sidosryhmien näkökulmat on neljällä avainosa-alueella nostettu esiin. EU-toimien yhdenmukaisuus, innovaatiotutkimus tarvitsee kannustimien ja politiikan selkeyttä. Minun ehdotukset ovat EU-puitteisiin enemmän yhdenmukaisuutta Tämä on innovoijille helpommin ymmärrettävissä ja tätä hallinnoidaan järkevämmin EU-tasolla. Toivottavasti jäsenvaltiotasolla ja jopa innovaattoritasolla on samoin. Pitkän aikavälin rahoitus on erittäin tärkeää ja varsinkin sen varmuus. Riittävä rahoitus yhdeksästä puiteohjelmasta – innovatiivinen rahoitus muun muassa sekoittamalla eri välineitä ja myös kansalaisten suora rahoitus, niin kutsuttu joukkorahoitus. Tällainen varmuus on taloudessa tärkeää, mutta varsinkin innovaatiojärjestelmän sisällä. Kohta kolme globaalit kontekstit. Me tarvitsemme konkreettisia tapoja saada yhä useampia eri toimijoita alalle. Ja lisäksi meidän pitäisi ottaa käyttöön konkreettisia keinoja, jotta voimme edistää energiateknologian vientiä. Vaikkapa puhdas hiiliteknologia on tärkeää viedä näitä Kiinan, Intian, muihin maihin, jotka eivät ole edes pitkällä aikavälillä valmiita lopettamaan hiilen käyttöä energialähteenä, mutta näitä heidän käyttämiä teknologioita voidaan kyllä muuttaa puhtaammaksi. Kohta neljä. Kansalaiset. Energiasiirtymä, energiainnovaatio, niiden on kuljettava käsi kädessä ajatusmallimuutoksen kanssa. Tämä on aivan kriittisen tärkeää asia kaikkein tärkein. On lisättävä kampanjoiden avulla tietoisuutta. Tarvitaan myös palveluita ja mahdollisuuksia kansalaisille olla mukana ohjaamassa tätä muutosta omilla päätöksillään, niin investoimalla innovaatioihin ja käyttämällä hyviä ratkaisuja. Yksinkertaisesti puhuttuna meidän tulisi muuttaa meidän elämäntyyliä. Sama asia pätee uusiutuvien energialähteiden suhteen. Mutta nyt nimenomaan puhutaan innovaatiosta. Minä en tehnyt ehdotuksia koskien uusia energialähteitä, vety, pohjasta energiaa, CCS-ratkaisuja. Minä halusin puuttua näihin systeemisiin ongelmiin. Nämä järjestelmän sisällä olevat ongelmat. Meidän on ajateltava koko innovaatioketjua ja meidän on ajateltava innovaatioita koko energiajärjestelmän sisällä. Lisäksi energianeutraalius periaatteena on pidettävä mukana tässä, se on jo selvää. Envi, Tran, Regi, valiokunnat antavat meille lausunnon mietintöömme. Tiedämme varsin hyvin, että liikennesektori käyttää energiaresursseja suunnattomia määriä 30-35 prosenttia energiasta käytetään liikennealalla 40 prosenttia menee sitten asumiseen. Nämä ovat nämä suurimmat energiankuluttajat. Liikenne, asiasta vastaavan TRAN-valiokunnan lausunto. Se on tärkeä, mutta myös alueiden kommentti saadaan Regi-lausunnon avulla. Kiitos oikein paljon. Puhuin 25 sekuntia liian pitkään. Seuraavaksi minä antaisin puheenvuoron varjoesittelijälle Kronbacher Asset D-ryhmän varjoesittelijä, ole hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Buzek. Kiitokset puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää teitä hyvin äh, kattavasta työstä ja erittäin hyvästä yhteistyöstä, kun valmistelitte mietintöänne. Sitten haluaisin siirtyä ensimmäiseen kohtaan, jota haluan painottaa. Nimittäin maantieteelliset eroavaisuudet jäsenvaltioiden kesken, ja nehän ovat hyvin selkeitä. On ollut käytäntönä, että kun puhutaan sit kohesiovarojen käytön lisäämisestä se koskee enemmän Itä- ja Keski-Eurooppaa ja sitten taas investoinneissa se koskisi enemmän läntistä Eurooppaa. No tämä ei meidän mielestämme ole hyvä asia. Maantieteelliset eroavaisuudet ovat selkeitä, kun on kysymys energiainnovatiivisista tuotteista, ja meidän pitäisi nyt puuttua tähän epätasapainoon. Patenttivirasto osa, tutkimus osoittaa, että vain viisi jäsenvaltiota kattavat 80 prosenttia äh, patentoidusta innovaatioista tällä sektorilla. Taloustuki tutkimukselle ja innovaatioille pitäisi antaa parhaille projekteille, mutta hyvät tutkijat ja tutkimuskeskukset, niitä on ympäri koko maailman. Ja toinen asia, jota haluan painottaa, on se, miten me käytämme esimerkiksi Horizon 22 ja esirahoja. Niissä pitäisi miettää äh, myös erilaista äh, maantieteellistä painotusta, koska EU aina pyrkii etsimään parhaimmat äh, lippulaiva-aloitteet, kuten nämä rahastot, niissä pitäisi katsoa innovaatioita, puhtaan energian ja työllisyyden kesken. Täytyisi erityisesti myös pyrkiä minimoimaan sosiaaliset vaikutukset ja pyrkiä saamaan aikaan kasvua ja hyvänlaatuisia työpaikkoja. Sitten haluaisin painottaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten vahvistamista, koska usein ne voivat toimia nopeammin kuin Euroopan unionin viranomaiset. Joten tätä tukea vahvistamista pitäisi lisätä, jotta voitaisiin nopeuttaa puhtaan energian innovaatioita. Ja sitten vielä lopuksi. Te sanoitte, että te ette aio mennä yksityiskohtia, vaan puhua teknologisesti neutraalisti, mutta kun puhutaan esimerkiksi sähkö- ja vesienergiasta, että pitäisi muuttaa ajattelutapaa. Liikennesektorilla on valtava potentiaali ja sen tulisi olla, sillä tulisi olla suuri rooli tässä muutoksessa niin, että huomioitaisiin myös eri sektoreiden väliset yhteydet liikenne- ja sähkösektorilla ja tukea uudenlaisia bisnesmalleja ja tukea näin, tähän suuntaan meneviä innovaatioita taloudellisesti, jotta saataisiin aikaan hyviä infrastruktuuriratkaisuja. Kiitos. Thank you. Kiitos paljon näistä kommentoista. Maisner Alryhmän Thank you very much, uh, Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia myöskin uh, teidän työstänne, sillä olette esittelijänä tässä asiassa. Yleisesti ottaen ALDE tukee tapoja tarkastella siirtymistä puhtaaseen energiaan, innovoinnin ja tutkimuksen kautta. Tämä on hyvin tärkeää. Kahdeksan uh, lainsäädännöllisen puhtaan energiaa ja kyllä paketin uh, osa sen kautta nyt on aika ajatella sitä, kuinka Euroopan unioni voi olla innovoinnin etulinjassa energiasektorilla pitkällä aikavälilläkin. Haluaisin ähm, korostaa näiden sanojen jälkeen viittä seikkaa. Ensinnäkin äh, tieteellinen innovaatio on jotakin, mitä innovaattorit äh, tekevät. Kaikkein tärkeimmät äh, henkilöt tässä asiassa siis ovat ne, jotka tekevät innovointeja. Meidän tulisi keskittyä heihin, heidän työhönsä, eikä luoda uusia toimielimellisiä rakenteita. Avaimena on löytää oikea tasapaino ennakoitavuuden ja jouston välillä, jotta pitkäaikavälin toiminta on turvallista ja jotta voitaisiin tarttua uuteen teknologiaan ja sen markkinoille tuomiseen. Tämän lisäksi me arvostamme edustaja Busekin toimintaa esittelijänä, kun hän on pyrkinyt koordinoimaan toimintaa Euroopan unionin tasolla. Viestinnän parantaminen Euroopan unionin välineisiin liittyen on avainasemassa erityisesti pk-yrityksille ja pienille organisaatioille, jotka usein eivät tiedä tai ovat väärän tiedon pauloissa liittyen näihin ratkaisuihin. Kolmannekseen olemme samaa mieltä siinä, että tulee priorisoida enemmän läpileikkaavia, innovoivia energiaratkaisuja parantaen energia tehokkuutta ja avointa innovointia. Innovointia itse asiassa tulisi tehdä monilla eri rintamilla. Se, että korostamme tiettyä teknologiaa, saattaa jarruttaa muuta, ehkäpä uudenlaisempaa teknologiaa ja sen kehitystä. Ja tämän lisäksi nykyisessä tutkimusohjelmapuitteistossa meillä on Euroopan unionin tukea tutkimukselle. On totta, että meidän tulisi olla kunnianhimoisia liittyen energiatutkimukselle omistetun talousarvioosioon tulevalla kaudella. Meidän pitää varoa, että me ylitä konkreettisten prosenttiosuuksien osalta rajoja, kuten keskustelussa on tullut esiin, talousarviokeskusteluhan on vielä avointa. Ja viimeisenä olemme samaa mieltä siinä, että kuluttajat ja kuluttajatuottajat ovat tärkeässä roolissa tässä siirtymässä. Kuitenkin markkinamekanismit, avoimuus, reilu kilpailu ja tasapuolinen toiminta ympäristö uusille toimijoille on tarpeen, että tämä voisi toteutua lainkaan. Paljon kiitoksia, odotan mielenkiinnolla yhteistyötä. Thank you for your remarks. Kiitos paljon, Dalundi. Seuraavaksi. Tack, herr ordförande. Tänkte få Kiitos puheenjohtaja. Ajattelin eh, vaihteen vuoksi puhua ruotsia. EU on allekirjoittanut eh, hintasopimuksen ja se on velvoittava. Tässä tarvitaan nyt toimenpiteitä kaikilla politiikan aloilla, että voidaan vastata Pariisin ilmastosopimukseen. Meidän täytyy nähdä selkeämmät yhteydet niiden tavoitteiden välillä, joita meillä on, ja sen politiikan välillä, jota harjoitamme. Tässä on toki poliittisia ja taloudellisia prioriteetteja. Seuraavaan monivuotiseen rahoitus kehykseen pitäisi antaa enemmän voimavaroja innovaatioille. Innovaatiot uudistuvissa energioissa ja energiatehokkuudessa, niiden täytyisi olla kulmakiviä EUn tutkimuspolitiikassa. Se on hyvä ilmastolle sekä EUn tulevalle kilpailukyvylle. Komission tiedonannossa kieli ja ehdotukset ovat selkeitä. Tarvitsemme enemmän vihreitä innovaatioita ja vähemmän fossiilisia polttoaineita. Ja tämä on hyvä lähtökohta, jota me vihreät mielellä tuemme. Joten eh, odotan mielenkiinnolla yhteistyötä muiden ryhmien kanssa niin, että saamme hyvän mietinnön, joka antaa EUlle ne välineet, joita vaaditaan, jotta me voimme pitää kiinni sitoumuksistamme. Kiitos. Thank you very much, colleague, for your remarks. Kiitos kommenteista. Benito Siluaga, ole hyvä, Guerman nimissä. Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, en primer lugar, sobre este informe. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Huomenta kaikille. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää siitä keskittymisestä, jota hän on tälle asialle omistanut. Me olemme samaa mieltä siinä, että tarvitsemme puhtaampaa energiaa. Ja innovaatio voi olla vipu, joka vie meidät kestävämpään elämäntyyliin, mutta sen ei pitäisi olla ainut vipu. Minä olen sitä mieltä, että innovaatio yksinään ei ole mikään taikasaua, eikä meidän pitäisi langeta tällaisen ajatteluun ilman, että kiistäisin teknisen innovaation tärkeyttä. Sanoisin, että meidän tulee tarkastella myöskin yhteiskunnan innovaatioita, energiasektorin siirtymää ja sen demokraattisemmaksi tekemistä. Pian oma kertomus, joka keskittyy kuluttajapolitiikkaan, korosti tätä kansalaisten tulisi olla ajavan voima. Siksi minä nämä tuottajakuluttajat ja paikalliset aloitteet mainitsin. Ne voivat olla hyödyllisiä. Voisin mainita muutaman luvun Espanjasta. Vuonna 2015 50, 15 prosenttia kokonaisenergiasta äh, oli kansalaisten tuottamaa. Tämä on jotakin, mihin pitäisi suhtautua tosissaan, mutta kielteinen seikka tässä ehdotuksessa mielestämme on se, että on virhe, ettei mainita energiatehokkuuden prioriteettiasemaa näissä määrittelyissä sen sijaan, että puhuttaisiin epämääräisesti teknologian neutraaliudesta. Meidän pitäisi olla paljon selväsanaisempia ja keskittyä tarpeisiin uudistuvan energian käytön kasvattamisen Euroopan unionissa. Kiitos paljon. Scholzer seuraavaksi. Ähm, en ole varjoesittelijä, mutta kuitenkin valiokunnan jäsenenä muutama sananen. Ensinnäkin äh, Kiitokset tästä erittäin tasapainoisesta mietinnöstä puheenjohtajalle. Tässä on hyvin tärkeitä asioita liittyen rahoitukseen, kun rakennetaan meidän uutta eurooppalaista energiajärjestelmää. Haluaisin kuitenkin puhua energiatutkimuksen rahoituksesta. Meidän täytyisi painottaa yksinkertaista, epäbyrokraattista hakumenettelyä tutkimusrahojen hakuun yrityksille koska esimerkiksi Saksassa monet yritykset miettivät sitä, voivat, pitäisikö heidän hakea tutkimusrahoja kansallisella vai EU-tasolla, ja usein kansallinen taso on helpompi, ja silloin ei ole kaikkia, kaikista eri maista kaikenlaisia kumppaneita, rahat saa helpommin, rahat saa pienemmin ja helpommin kriteerein. Tässä meidän pitäisi olla parempia Euroopan tasolla, ja välillä on myös niin, että kansallisella tasolla on enemmän rahaa jaossa kuin Euroopan tasolla. Toinen asia, mikä on tärkeä, on se, että nämä eh, maantieteelliset komponentit energiainnovaatioissa. Tutkimus, eh, tällaiset maat, joissa tehdään paljon tutkimusta, kuten Iso-Britannia ja Sveitsi, on otettava paremmin mukaan. Ja sitten Turkki. Eh, Turkkihan täytyy pitää mukana tässä, varsinkin esimerkiksi kumppaneina, yliopistojen kumppaneina tutkimusprojekteissa ja energiatutkimuksessa. Meidän täytyy olla avoimia riippumatta vaikeista poliittisista tilanteista tai yhteistyöstä Euroopan unionin ja Turkin kesken. Kiitos paljon, kollega. Pyytäisin, että komissio pitää oman puheenvuoronsa. Filip Turgens tutkimuspääosastolta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan komissio kiittää kunnianarvoista parlamentin jäsenten Jarsin Musekia ja muita omasta mietintöluonnoksestaan koskien komission tiedonantoa. Tämä osoittaa asian syvän ymmärtämisen ja siitä, että valiokunta pitää innovaation roolia tärkeänä energiasiirtymässä. Valiokunnan ehdotukset tukevat tiedonantoa. Tämä tulee olemaan tärkeässä roolissa, kun tiedonantoa pannaan täytäntöön. Edistymiskertomus tiedonannon täytäntöönpanosta tullaan käsittelemään energiaunionin tilaa käsittelevässä julistuksessa ilmastosuunnitelmien tulisi olla tärkeä osa EUn ja kansallisten energiasuunnitelmia. On tärkeää, että tiedot koskien ilmastonmuutoksen haittojen vähentämistä mukaan lukien puhdasenergia, niin näiden olisi oltava mukana kansallisissa energiasuunnitelmissa. Innovaatio, investointi, investoinnit, inno, innovaatioinvestoinnit ovat tärkeässä roolissa. Lisäksi on erityisen tärkeää, että kansallisella tasolla ja EUn halki on oma puhtaan energian strategia. Koordinaatiota tarvitaan myös eri innovaatiorahoitusinstrumenttien käyttöön. Olisi hyvä, että on yksi keskitetty asiointipiste puhtaan energian innovaatiohankkeelle. Lisäksi tullaan huolehtimaan siitä, että voidaan tämän neuvonantopalvelun toimintaa selkeyttää siten, että toimijat voivat löytää oman sijansa laajalla EU-rahoitusrintamalla. Edistystä on myös se, että innovaatioperiaatteen avulla toimijoille saadaan oma sija osana liikkuvuuspakettia. Hankinnolla voi olla myös tärkeä rooli siinä, että innovaatiot otetaan mukaan markkinoille. Paketti koskien tätä aihetta hyväksyttiin kuluvana vuonna komission toimesta. Tämä antaa tärkeämmän roolin hankinnoille toimia kannustimena innovaatioon innovatiivisten tuotteiden markkinoiden saattamisena. Tiedon anto, annon hyväksi työskenteli erittäin suuri määrä eri komission yksiköitä, ja tämä ei koske ainoastaan tutkijoita, vaan tämä tarvitsee myös muita ajureita, digitalisaatio, investoinnit, standardit, lainsäädäntö, ja nämä kaikki kuuluvat usean eri komission yksikön tehtäviin tiimi kokoaa, tutkijoiden tiimi, joka kerää yhteen näitä puhtaan energian eri hyötyjä, voisi olla hyvä ajatus, ja komissio tulee tähän ehdotukseen perehtymään. Puiteohjelma 9 valmistelut ovat käynnissä. Me kiinnitämme huomiota teidän kommentteihin liittyen talousarvioon. Se, että rahoitus puhtaan energian tutkimuksella ja innovaatiolle tarvitsee varoja, niin ja tämä ei ole mikään yllätys meille. Viimeisenä kommenttina komissio tiedostaa tämän huomion, että EU on oltava johtavassa roolissa innovatiivisten puhtaiden energioiden saralla. Kaupaneuvottelujen avulla pyritään saavuttamaan tiettyjä tuloksia, mutta jäsenvaltiolla on myös tärkeä rooli puhtaan energian viennin edistämisessä. Tämä on tärkeä osa EUn kilpailukykyä kansainvälisellä markkinoilla. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos kaikille kollegoille, varjoesittelijöille ja muille siitä, että yleisesti ottaen tukivat minun mietintöä. Minä kiinnitän huomiota näihin teidän kommentteihin. En voi sanoa, että ne menevät mitenkään minun ehdotustani vastaan. Yleisesti ottaen on kuljettava kohti puhdasta energiaa, puhtaita energiaresursseja. Ei välttämättä siinä muodossa kuin mitä vihreiden kollega nosti esiin, mutta minulle tärkeintä on se, että päästöjä vähennetään. Ei ainoastaan hiilidioksidipäästöjä, joka on usein esillä myös äh, hiukkaset, äh, NOx-päästöt, typpidioksidit. Käyttämällä biopolttoaineita me voimme päästää vähemmän kuin fossiilisten polttoaineiden kohdalla. Kaukolämmön lämmityksen suhteen ylipäätään – nämä niin kutsutut smogit ovat ongelma. On erittäin paljon asioita, joita tulee huomioida, ei ainoastaan ilmastonmuutos. Me haluamme tehdä tasapainoisen ehdotuksen ja olen täysin avoinna keskustelemaan kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Olen avoinna myös teidän tarkistuksille. Ja Tätä silmällä pitäen tarkistusten jättämisen takaraja on ensi viikolla kello 12. 17. lokakuuta. Tarkistuksia käsitellään 27.28. marraskuuta ja sitten Tästä äänestetään täysistunnossa tammikuussa. 27. 28. marraskuuta asti varjoesittelijät ja minä tulemme paiskimaan rutkasti töitä, jotta saamme kompromissitarkistuksia laadittua. Kiitos oikein paljon. Voimme seuraavaksi siirtyä eteenpäin äänestykseen, mutta olemme aikataulua, aikataulussa edellä joten on odotettava kaikkia kollegoja miltei parikymmentä minuuttia. Joten parinkymmenen minuutin lyhyt tauko. Tupakka, kahvi, tai no ei tupakka, ei tupakka käy, se on epäterveellistä. If you have time, we could look at the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 Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, asetetaan aloillemme ja äänestetään. Nyt on kello 10 keskiviikkona ja äänestyksen on määrä olla nyt. Meillä on kaksi lainsäädäntöehdotusta edessämme. Aloitamme perinteiden mukaisesti koeäänestyksellä. Äänestys alkaa. Olkaa hyvä, painakaa nappia. Vihreä, punaista tai keltaista. I close the vote. Äänestys päättyy. Well, it's a pity. If you don't have a card, I am very sorry about that. Mikäli ei ole korttia, niin Ikävä juttu. Well, everything, I think everything is working in our test votes, and we go for... Kaikki toimii hyvin koeäänestyksessä ja etenemme. Älkää soittako kenellekään matkapuhelimellanne, älkää käykö keskustelujanne loppuun. direktiivi ehdotus, jolla muokataan olemassa olevaa direktiiviä koskien rakennusten energiatehokkuusta. Bent Bensen on esittelijä. Tarkistus tarkistuksen perään 203 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Sähköinen tarkastusäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Lisäys kompromissin yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköinen tarkastusäänestys. Lisäys kompromissin yksi sähköinen tarkastus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 2A81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 225 Äänestys päättyy. Hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty jälleen kerran. 227 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 227 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 228 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 230 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 235 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 234 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan 236. Äänestys päättyy. Hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5a puolesta vastaan tarkistetaan. Kompromissi 5a. Äänestys päättyy. Paljon tyhjiä ääniä. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi sivua kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kahdeksan. Tarkistetaan 258 äänestys päättyy hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Paljon ääniä vastaan. Tarkistetaan EPP. Ehkä minun pitäisi äänestyttää hitaammin. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi sivua eteenpäin. Kompromissi 10a puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 445 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 325 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 325. Äänestys päättyy. Hylätty. 55 tarkistus Enviltä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5.7. ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 335 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 58 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Seitsemän sivua eteenpäin lisäys 15 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Lisäys 15 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän sivua suunnilleen eteenpäin. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 341 puolesta vastaan tarkistetaan. 349. 341, anteeksi. 341, tarkistetaan 341, äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 20 370 toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. 370 toinen osa. Hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 410 puolesta. 405 tarkistetaan. 405. ärsys päättyy. Hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 423 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 423 äänestys päättyy. Hylätty. 57 toinen osia puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Ei ole selvää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 447 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissiin 32 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Lisäys kompromissiin 22. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lisäys kompromissiin 23 puolesta vastaan tarkistetaan. Lisäys kompromissiin 23 päättyy. Hyväksytty. 473 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 474 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 474 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 477 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 478 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 479 tarkistus on vedetty pois. 481 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 472 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 482 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 482. Äänestys päättyy. Hylätty. 483 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 484 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän sivua eteenpäin. 69 puolesta vastaan tarkistetaan 69. Envi 69. Äänestys päättyy. Hylätty 5, 2, 3 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5, 2, 4 puolesta puol- vastaan tyhjä hylätty. 5, 2, 4. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kuusi sivua eteenpäin. 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 563 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 573 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 573. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 29b. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta. Anteeksi. Tarkistus 583. Minun virheeni. Äänestetään 583 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Kompromissi 27 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 590 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 591 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissin 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 619 puolesta vastaan Tarkistetaan. 6, 1, 9. Äänestys päättyy. Hylätty. 6, 2, 0 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 6, 2, 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi tarkistusta yhdessä. 622 623 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan molemmat Kiitos. Äänestys päättyy. Hylätty. 625 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 626 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 623 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 623. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Lisäys kompromissiin 28 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 33 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Envy 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 72 puolesta vastaan tarkistetaan. Ei ollut täysin selvää. Äänestys päättyy. nostakaa kätenne välittömästi, koska minun olisi äänestystä pyöritettävä hitaammin. 73 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 73. 73. Äänestys päättyy. Hylätty. 74 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 88. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 97. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 126 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 43 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 1. 33 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 1 34 puolesta vastaan Tyhjää tarkistetaan. 4. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5 puolesta vastaan. No niin. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135. Äänestys päättyy. Oh, it's accepted. Thank you very... Tämä oli hyväksytty paljon. Kiitoksia. Yksi kolme kuusi puolesta vastaan Tarkistamme vielä kerran. 1, 3, 6. kuusi. Äänestys päättyy. Hylätty. seitsemän puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envy 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakamme tämä. Sitä 39. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 44a puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan Tarkistakaamme tämä. 143. 143. Äänestys päättyy. Hylätty. 144 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 145 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan. Tarkistakaa tämä. 156. Tarkistamme. 156. Äänestys päättyy. Hylätty. 57 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 49 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi Puheenjohtaja korjaa 172 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistako tämä 69? 9. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 170 puolesta vastaan. Tarkistamme Tämä 170. 170 äänestys päättyy. Hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 176 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan Tarkistakaamme tämä 181. Tarkistamme. 181. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 100. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 183 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastakaa tämä 189. 189. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 193 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 194 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitä 99 raukeaa 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt siirrymme loppuäänestykseen. Koko mietintöluotoksista näin muutettuna. Ja tämä on nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Thank you. And I close the vote. Äänestys päättyy. Tulos on hyvä, luonnollisesti hyväksytty ja onnittelut esittelijälle. Nyt äänestämme toimielinten välisten neuvotteluiden käynnistämisestä. Säännön 69c mukaisesti meidän pitäisi äänestää nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Valtavalla enemmistöllä lähdemme toimielinten välisiin neuvotteluihin. Paljon kiitoksia. Pieni hetki, hyvät ystävät. Muutama sananen esittelijältä. Olkaa hyvä. Ihan lyhykäisesti haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitäni erittäin hyvästä yhteistyöstä. Olen todella tyytyväinen voidessani sanoa, että saimme laajan enemmistön trilogien taakse ja odotan täyttä yhteistyötä ja haluan myös kiittää äh, henkilökuntaani. Kiitos. Now we go to second. Siirrymme nyt seuraavaan asiaan äänestyslistalla. Mietintöluonnos, joka eräiden oikeusalan säännösten koskien sääntelymenettelyn käyttämisestä juuri nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. And I close the vote. Äänestys päättyy. enemmistöllä hyväksytty. Paljon kiitoksia, kiitoksia tästä äänestyksestä. Päätimme kokouksemme tämän osan tähän ja voimme välittömästi siirtyä seuraavaan asiaan, joka on ITER. Uh, yeah, it's uh, uh, ITER. ITER on tämä aihe, erittäin tärkeä, erittäin tärkeä aihe. Uh, dear colleagues, if you want to leave our home... Arvon kollegat, mikäli mielitte poistua kokoussalista, tehkää niin välittömästi hiljaisuudessa ilman turhia lisäkeskusteluja. Yeah, for half an hour. Yeah. it's it's, a check. Yeah. Could you, at 11 o'clock, yeah? At 11 o'clock, yeah? Could you replace me, yeah? Good. Yeah.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 Uh, uh, dear colleagues. Hyvät kollegat, arvon esittelijä kollega Bentsen ja kumppanit. Ja ystävät siellä kokoussalin takaosassa. Asettukaa paikoillenne tai häipykää. Ei muuta mahdollisuutta. Kaksi mahdollisuutta Istukaa alas tai häipykää välittömästi. Uh, thank you very much. Very important topic. Kiitos paljon. Erittäin tärkeä aihe. ITER vastuu. EUn osuus uudistetusta ITER-hankkeesta, keskustelu komission energian pääosaston varapääjohtaja Gerassimos Tamas, ITER-organisaation pääjohtaja Bernard Bigot ja ITER-yhteisyrityksen johtaja Johannes Schwemmer. Sallika minun sanoa, 14. kesäkuuta 2017, kolme kuukautta sitten, komissio julkaisi silloin koskien uudistettua lähestymistapa ITER-hankkeeseen. EU on johtava osallistuja ITER-hankkeessa ja sen tulevat osallistumiset tulevat olemaan osa EU-monivuotista rahoituskehysneuvottelua ja osa Brexit-neuvotteluja ei ainoastaan monivuotisesta rahoituskehästä, vaan tämä on osa myös Brexit-neuvotteluja, tämä ITER-rahoitus. Meillä ei ole, no, ei liikaa aikaa, meillä on tunti aikaa tähän keskusteluun. Pyydän, että varapääjohtaja Thomas esittelee komission tiedonannon lyhykäisyydessään. Ole hyvä. Thank you very much. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on PowerPoint-esitys, joka voitaneen laittaa tuonne seinälle. Eli tämä on se, mitä me kuva siitä, mitä me rakennamme kansainvälisessä kumppanuudessa seitsemän maan kanssa ympäri maailman. Kuten puheenjohtaja sanoi, komissio hyväksyi kesäkuussa 2017 tiedonannon, jossa haettiin positiivista näkemystä parlamentilta ja neuvostolta sille, että jatketaan ITER-projektia. Tässä tiedonannossa laadittiin tai näytettiin avoimella tavalla, mitkä olivat ongelmia, mitä myöhästymisiä ja budjettiongelmia ja ei ainoastaan rakennusaikana, vaan ihan koko operaatiojakson loppuun mennessä. Ja tältä pohjalta tämä uusi aikataulu, jonka olemme laatineet, on sellainen, että Eurooppa voi siirtyä eteenpäin. On tiettyjä tärkeitä toimia, joita on tapahtunut vuoden 2015 jälkeen, esimerkiksi uuden pää osastonjohtajan nimitys sekä uusi johtaja Fusion for Energy hankkeeseen ja meillä on selkeät virstanpylväät, jotka on saavutettu. Erittäin selkeät virstanpylvät, joita arvioidaan jatkuvasti koko tämän rakennuskauden loppuun asti. Tämä uusi linjaus, jota me haluamme nyt hyväksyttäväksi. Olemme jatkaneet ITER-projektia, emmekä ole ylittäneet nykyisen MFFn kattoa. Samanaikaisesti 2020 jakson jälkeen pyydämme kuitenkin tukea ja tuomme hyvin selvällä tavalla esiin ne riskit, joita tässä on, sekä potentiaaliset tukitarpeet. Aikaisemmin tämän projektin aikana emme ole puhuneet tarpeeksi riskeistä, joten toistan. Tämä on hyvin avoin tapa tuoda esiin ITERin mahdollisuudet, mutta myös riskit. Me haemme Euroopan parlamentilta tukea niin, että voimme olla etunenässä. Ja tämähän on pitkän aikavälin strategia, koska siinä vaiheessa, kun fossiiliset polttoaineet loppuvat, uudistuvat tulevat olemaan avain uusiin energioihin, eikä ole kovinkaan monia täydentäviä energialähteitä käytettävissä. Ja luonnollisesti pyydämme mandaattia ministereiltä, että voisimme hyväksyä tämän uuden lähestymistavan. Olemme aktiivisesti sitoutuneet toimimaan kansainvälisten kumppaneidemme kanssa ja haluamme jatkaa, että he jatkossakin tukevat ITER-projektia. Monissa keskusteluissa ITERistä aikaisemmin on ollut tiettyä, vastust, tiettyä vastustusta. Miksi nyt tilanne on erilainen? Siksi, että olemme projektissa päässeet hyvin paljon eteenpäin. 90 prosenttia on viety päätökseen rakennuksista ja 70 prosenttia ei-plasmakomponenteista. Meillä on 839 sopimusta ja yritykset työskentelevät niiden parissa ja meillä on jo kolme riippumatonta arvioita, jossa on arvioitu, että projekti on edistynyt hyvin ja että riskinhallinta on hoidettu hyvin niin, että voidaan välttää ongelmia tulevaisuudessa ja voimme jatkaa vuosittaisia sisäisiä tarkastuksia niin, että me komissiona voimme toimia samoin myös hallinto ja johto voi oppia aktiivisesti näistä ongelmista. Mitkä ovat edut fuusio, fuusion suhteen pitkällä aikavälillä vai lyhyellä aikavälillä? No hyvin lyhyellä aikavälillä on etuja. Rahoitusta annetaan erilaisiin toimiin ja Nyt projekti on mennyt eteenpäin. 2015 olimme hieman jumissa, mutta nyt kun pääsemme eteenpäin, niin meillä on yrittäjiä jotka, tai yrityksiä, jotka ovat hyvin kiinnostuneita tästä. Ja projekti menee eteenpäin kuukausittain. Meillä on myös spin-off-vaikutuksia, mikä on hyvin tärkeää koska ITERissä käytettyä teknologiaa voidaan käyttää myös muualla. Esimerkiksi 3 äh, d metallimuotoiluprojekti äh, on asia, jota on käytetty Airbusissa, jota käytetään myös ITERissä. Sitten magneettiresonanssiteknologiaa. Se on myös kehitetty ITER-projektin osana ja nyt sitä käytetään äh, lääketieteessä. Eli meillä on tehty todella edistynyttä tutkimusta edistyneistä äh, materiaaleista, että nyt voidaan käyttää muilla sektoreilla. Puheenjohtaja, lopettelen tässä. Eli meillä on yhteinen visio Euroopassa ITER-projektista, samoin kuin myös äh, eurofusio – kaikki ovat sitä mieltä, että ITER on tärkeä ja se on välttämätön askel eteenpäin, että voimme esitellä fuusioenergiamahdollisuuksia ja siksi pyydämme, komissio pyytää neuvoston ja parlamentin tukea jatkaa eteenpäin. Kiitos. Kiitos oikein paljon pääjohtaja. On tärkeää saada komission kanta ja teidän kantaa esiin. Se on myös investointien ja rahoituksen kannalta mielenkiintoinen. Seuraava puhuja Bernard Bigot, pääjohtaja ITER yhteis ITER-organisaatiossa. The opportunity to present the state of... Kiitoksia mahdollisuudesta esitellä ITER-hankkeen tila. Toivottavasti saan oikean kuvan ruudulle pian. Hyvä. Tässä on nyt ilmakuva ITER-laitoksesta nykytilassaan ja varmaankin näette, että tämä suuri alue, 45 hehtaaria, kattaa monia rakennuksia ja hyvin pian toivottavat laitteistoakin jo tervetulleeksi. Tämä hanke on hyvin tärkeä, että me voisimme rakentaa tutkimus- laitoksen, joka on omastettu vetyfuusiolle. Ja sillä, että löydämme vaihtoehtoja maailman energialähteille. Tämä tulee täydentämään uudistuvaa energiaa. Tämä on tietynlaista perusteknologiaa. Voitte kuvitella, että tämä hanke on mahdollista vain kansainvälisen yhteistyön kautta, sillä laitteiston koko ja tämän laitoksen koko on niin valtava, ettei yksi yksittäinen maa helposti voisi tällaista rakentaa. Rakentaminen vaatii noin 20 vuotta, sillä teknologia on erittäin innovatiivista ja tämä laitosalue on aivan ennalta näkemätön. Me tarvitsemme 20 metrin halkaisijaltaan olevan magneetti ydinkammion. Ja tämän tulee olla alle 0,5 mm tarkkuudella toteutettu. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan aivan ehdottomasti. Meillä on kahdeksan kumppania ja tämä vastaa 85 prosenttia maailman laajuisesta tuotannosta. Kuten aikaisemmin puhuja mainitsi, meillä on ollut jonkin verran ongelmia löytää oikea linja tälle projektille. Vuonna 2015 minä tartuin tämän suuren projektin hallintointivastuuseen ja me aloitimme uuden organisaation, jolla on selkeä hallintamalli ja mikä vielä tärkeämpää meillä on hyvin tiukkaa valvontaa, että voisimme varmistaa sen, että pysymme aikataulu ja kulun rajoissa. Vuoden 2015 loppuun mennessä ähm, ITER-neuvosto hyväksyi ehdotuksemme siitä, että ulkopuolista arviointia saataisiin, jotta äh, hankkeen vankkuus voitaisiin arvioida. Tämä käynnistyi vuonna 2016, kuten aikaisemmin puhuja mainitsi. Me olemme tehneet jatkuvaa arviointia, jotta voisimme auttaa hankkeen hyvän hallinnoinnin kehittämisessä, riskianalyysissä, konfiguroinnin hallinnoinnissa. Ja kaikki tämä on sujunut melkoisen hyvin. Esimerkiksi tämä on saanut Yhdysvallat toteamaan, että sen intressien mukaista on olla ITER-hankkeessa mukana ja me näemme tulevaisuudessa, kuinka tämä tilanne kehittyy. Me haluamme vakuuttaa teidät emme vain siitä, että me olemme tärkeä hanke, joka arvioi edistystä hyvin. Tämän lisäksi meillä on monia virstanpylväitä, joiden myötä voimme osoittaa, että me olemme aivan suunnitelmaa toteuttaneet. Ja on ilo kertoa, että minun kauteni aikana kaikki nämä virstanpylvät on saavutettu meillä on niin kutsuttuja feeders, laitteistoja, jotka magneettisille elementeille toimittavat energiaa. Tämä on hyvin haastavaa teknologiaa toteuttaa. Kaikki on kuitenkin onnistunut tähän mennessä toivotulla tavalla. <clears throat> Nyt meillä on niin kutsutusti luotettava aikataulu. Tämä on hyvin tarkka, kuten näette. Tarkoituksena on ensimmäinen plasma mm, laitteisto vuoden 2025 mennessä saada käynnistettyä. Jos yksikin näistä vaiheista jää väliin, aikataulu ja kuluarviot muuttuvat. Kaikki tämä on niin monimutkaista, että me emme voi tätä laitosta käynnistää, ellei kaikki laitteisto ole paikalla. Ensimmäisen plasman käynnistymisen jälkeen 2025 jälkeen meillä on Seuraava sekvenssi, täydentävät laitteistot, niiden asentaminen esimerkiksi tämän fuusioenergian hallintaan tai 18 laitteistoa, jotka tekevät mahdolliseksi kierrättää materiaaleja. Kaikki nämä asiat on suunniteltu niin, että fuusio voimaisi vuoteen 2035 mennessä maksimissaan. Tällä välin Meillä on erilaisia esimerkkejä tuotantoprosessista. Tässä on seitsemän osiota. Voin kertoa, että näissä pajoisvieraillessa todellakin huomaa, kuinka innovatiivista teknologiaa me käytämme. Tämä hanke on nyt hyvillä raiteilla, se sujuu hyvin ja me ehdottomasti tarvitsemme jokaisen seitsemän jäsenen sitoumuksen. Jos yksikin jättää sitoumuksensa täyttämättä, projekti pysähtyy. Eurooppa on johtava taho, joten me vahvaa tukea Euroopalta odotamme. Haluaisin vakuuttaa teidät sitä, että ITER etenee todellakin. Ja tässä näette biovallin, suojelman biovallin tässä kuvassa. Ja näihin sanoihin päätänkin, hyvä puheenjohtaja. Kiitos. Kiitos paljon kaikista näistä tiedoista ja kommenteista. Saamme paljon tietoa hankkeesta ja sen tulevaisuudesta. Seuraavaksi yhteisyrityksen johtaja Johannes Schwemmer. Kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvät jäsenet siitä, että saan olla täällä puhumassa. Kiitos, että olette kiinnostuneita energiafuusiosta hanke perustettiin 10 vuotta sitten. Se on EU-virasto, jonka tarkoituksena on olla EU-osio Iteristä 43 prosenttia. Meillä on pääkonttori Barcelonassa, Karhengissä, Saksassa ja Rokassa Japanissa on myös toimipisteitä. 460 työntekijää, suurin osa insinöörejä ja tutkijoita. Budjetti vuodesta 2007-2020 on ollut monivuotisessa rahoituskehyksessä 6,6 miljardia. Eräs tärkein Euroopan projektin osioista on nämä rakennukset. Tässä on kehityksiä viime ajoilta. Kyseessä on oikea rakennustyömaa, ei enää pelkkä monttu. 1700 työntekijää. Parlamentin jäsenet ovat aina tervetulleita työmaalle. Mikään ei voi korvata tämän tyyppistä vierailua. Lisäksi on myös muita tärkeitä eurooppalaisia osioita tässä. Nämä TF-magneetit, erittäin haastava ja korkea teknologia. Tässä on näitä magneetin osioita, jonka sisällä henkilöstö oli valtavia jumbojetin painoisia osia. Tässä on useita eurooppalaisia yrityksiä, euro useasta erilaisesta maasta osana tätä konsortiota. Lisäksi tämä tyhjiä, tyhjän aiheuttava osio on tärkeä osa tätä. Ja tässä on näitä eurooppalaisia yrityksiä, jotka korkean teknologian avulla hitsevät näitä osioita yhteen. Saksalaista elektrodihitsausta, Italiasta ja Espanjasta on myös tärkeitä osia tullut tähän hankkeeseen. Jos katsoo näitä Euroopan teollisuuden osia, jotka, jota tähän tulee mukaan, niin me olemme käyttäneet neljä miljardia euroa jo nyt nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä vuoteen 2025 kertaa 4 miljardia. Tässä kaaviossa näkyy sopimusten määrän kehitys. Harmaa kartalle on tässä tämä oletettu kehitys, ja tämä on tärkeä tapa kehittää eurooppalaista teollisuutta ja teknologiaa eteenpäin. Tässä sopimukset ovat jakautuneet tasaisesti. Ei ole oikeastaan yhtäkään eurooppalaista maata, joka ei kantaisi korttansa kekon ITERin suhteen. Ja Fusion for Energy yhteishanke alkoi jo miltei kymmenisen vuotta sitten ja minä aloitin muutama vuosi sitten tässä vieressä olevan kollegan kanssa siten, että tämä siirtyisi kenties hieman enemmän tästä tieteellisestä hankkeesta ammatillisemmaksi, toteutuskelpoisemmaksi hankkeeksi. Olen aiemmin ollut muutosagentti, joten järjestelmällisesti minä pyrin nyt lisäämään organisaation valmiuksia siinä prosessissa, että se saavuttaa kypsyyden. Olemme 10 vuotta vanha piakkoin 30. päivä marraskuuta. Juhlimme tätä Barcelonassa, olette kaikki tervetulleita. Ja lyhyestä vielä se kaunis, meidän mottomme on tuoda auringon voima maan päälle. Aurinko ei vielä, ei ole ainoastaan mahdollinen energialähde, vaan se on koko meidän meidän avaruuden osion tärkeä energianlähde. Tässä, tätä voidaan verrata vaikka kreikkalaiseen mytologian. Ja olemme päässeet tässä lennossamme melko pitkälle. Internetin ja tekoälyn ohella tämä hanke kehittyy melko mm, mukavasti. Auringon suhteen on vielä hieman ongelmia, mutta avulla ne pääsemme kyllä varmasti pitkälle. Kiitos johtaja esitelmästä. Nyt kysymyksiä. Kali, ole hyvä. First speaker. Eh, thank you very much to all the speakers. Kiitos kaikille puhujille. Tämä on nyt aika high-techia, mutta hyvin mielenkiintoista ja luonnollisesti myös hyvin tärkeää. Minulla on yksinkertainen kysymys. Huomasin yhdessä noista diakuvasta, että sinä sanottiin, että fuusiolla on potentiaalia tuottaa tuottaa lähes rajattomasti energiaa. Ja sitten puhuja jatkoi sanoen, että tämä olisi täydentävää uudistuvalle energialle. Mietin tässä nyt vain, että jos sinulla on potentiaali tuottaa rajattomasti energiaa, niin eikö se silloin korvaisi kaikki muut energiat kustannustehokkaalla tavalla? Toisekseen ottaen huomioon ne edut, viittasitte USAhan. Mikä osuus, tai miten kolmannet maat osallistuvat EUn ulkopuolella tähän tutkimukseen ja työhön? Ovatko he osa sitä? Toimivatko ne itsenäisesti? Ja mikäli meillä nyt on mahdollisesti tämä rajaton energiatuotanto fuusiolla? Tulevatko he sitten vain äh, ratsastamaan meidän osaamisella vai maksavatko he osansa? SND, the previous speaker. Pohe, SD-ryhmän nimessä ja edellinen pohja oli EPP nimessä. Pane předsedo, vážení pani ředitele. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta. huomenta myöskin vierailemme. Haluaisin aloittaa ITERin käsittelyn sen rahoituksesta. Kiitoksia, että mainitsitte myöskin rahoituksen tilasta. Minä vastasin viime vuonna ITERiin liittyvistä tilintarkastuskysymyksistä ja tiedän, että hyvin paljon on saatu aikaan ja myöskin myönteistä kehitystä on tapahtunut paljon – sekä tilintarkastustuomioistuin että Euroopan parlamentti ovat vahvistaneet tämän. Myöskin tunnen kaikki 2020 jälkeisen kauden jälkeiset rahoituskysymykset. Tämä perustaso ja realistiset ohjelmat ovat avainasemassa, jotta luottamusprojektiin säilyy. Meillä on ollut oikaisuja, joita tehtiin ennen kuin lisätalousarvio luonnosteltiin. Enkä usko, että luvut ovat nyt realistisia. Toisaalta tarvitsemme lisää riittävää rahoitusta tälle projektille, sillä riittämätön rahoitus johtaisi myöhästymisiin. Haluaisin tiedustella teiltä, onko teillä ajatuksia vaihtoehtoisista rahoituslähteistä, ei vain julkisista sellaisista. Oletteko jo ajatelleet äh, yksityistä kumppanuutta, niitä jonkinlainen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus koskittaisi myöskin Iteriä. Jos 10 miljardia euroa pitäisi hankkeelle uhrata, tarvitsemme myöskin takeita. Komissio on puhunut 10 prosentin kontingenssitasosta ja on todettu myöskin, että myöhästymistä saattaa tapahtua pari vuotta. Mikä tällaisen myöhästymisen vaikutus hankkeeseen olisi? Kuinka te jatkatte? Ja mikä tilanne on komissiossa? Komissio tulee keskustelemaan tiedonannosta, mutta uskoakseni on hyvin vaikeaa tehdä lopullista päätöstä ennen marraskuun neuvoston kokousta. Haluaisin tiedustella teidän kannastanne, mikä teidän kantanne on ja mistä tulette marraskuun neuvostossa keskustelemaan. Sitten vielä yksi kysymys. 75 prosenttia kaikista kuluista menee innovaatioon ja tutkimukseen. Ja te olette myöskin maininnut, että meillä tulee olemaan tästä kumpuavia spin-off-tuotteita. Voisitteko kertoa näistä tuotteista enemmän? Olisi varmaan hyvä, että meillä olisi erityistoimia näiden spin-off-tuotteiden suhteen. Ja sitten vielä yksi asia. Ranska tulee kattamaan 20 prosenttia kaikista kuluista. Onko Ranska jo saanut tiedot uusista suunnitelmista ja aikataulusta vuoteen 2025 asti. Ja mikä Ranskan kanta on? On vaikea ennustaa Brexitin eroneuvotteluiden tulosta, mutta haluaisin tietää, mikä on iso britannian kanta asiaan tulevaisuudessa projektiin osallistumisessa – Oletteko saaneet mitään virallista tietoa brittikumppaneilta? Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Rebecca Holmes vihreiden nimissä. Kiitos. Minulla on kaksi huomiota. Sen vuoksi, että tästä koko ajan puhutaan ITERistä, nimittäin se, mitä te tänään esititte, merkitsee sitä, että voidaan luottaa siihen, että tässä tulee kustannuksen nousua, tästä tulee kalliimpi. Näinhän ITERin kanssa koko ajan on ollut koko fusiotutkimus, sen on kaikki nämä vuodet osoittaneet. Ja se jatkuvuus, johon aina saattoi luottaa, oli se, että edell- se tavallaan ennuste siitä, koska ITER olisi toiminnassa – niin se siirtyy koko ajan vaan kauemmaksi tulevaisuuteen. Ja tähän liittyen herää myös kysymys, kun Euroopan unioni investoi näin paljon rahaa, voiko unioni luottaa siihen, että nykyiset ja tulevat ratkaisut ja ongelmat liittyvät liittyen äh, tuleviin energia- ja ilmastonmuutoksiin, että tämä tutkimus voisi hei, siinä jotenkin auttaa. Äh, te olette aina puhuneet äh, näistä varoista prosentuaalisesti Euroopan budjetin kokonaisbudjetissa. Ja minusta komissio voisi nyt myös ottaa kantaa. Minusta olisi parempi sanoa prosentuaalisesti ITER-tutkimusvarojen osuus energiatutkimuksesta Euroopan unionin budjetissa, koska silloin luvut todennäköisesti näyttäisivät muilta. Itse en, en toki tätä tiedä, mutta minusta kollegat, jotka päättävät tutkimusbudjetista, niin heidän täytyisi tietää, kuinka paljon rahaa me annamme energiatutkimukseen ja miten suuri osuus tämän energiatutkimuksen sisällä menee ITERille ja ITERin perustutkimukseen, koska yli 50 vuottahan tässä fuusiota on jo tutkittu. Toinen asia, koska te painotatte sitä, että tällä on suuret spin-off-vaikutukset, onko nyt jo mukana yksityistä rahaa ITER-tutkimuksessa? Onko olemassa jotain suurta energiayritystä, joka investoi siihen, että tämä saataisiin käyttöön? Well, thank you very much, and uh, dear colleague. As you... Kiitos. Ja, hyvä kollega, kuten sitten puheenjohtajan oli poistuttava muiden velvoitteiden takia, ja minä olen hänen tilallaan. Lamasuur, saat puheenvuoron. Kiitos, puheenjohtaja. Minulla ei ole kunnia kuulua ITRE-valiokuntaan, mutta kiitos kuitenkin siitä, että sain puheenvuoron. Olen monen kollegan kanssa budjettivaliokunnassa muun muassa seurannut tätä hanketta jo vuosien ajan. Me Kiinnitämme tähän huomiota, koska kuten täällä puhujat hyvin nostivat esiin, niin tämä on aina suo, suora perustavallista tutkimusta eteenpäin vievä hanke, jossa Euroopalla, Eurooppa on johtavana osana. Kyseessä on aurinkoenergia. Tämä vie paljon aikaa, tämä on kallista, tämä on monimutkaista. Aluksi hankkeen hallinnassa oli paljon ongelmia, paljon ylimääräisiä kustannuksia, ja olemme tyytyväisiä, että tämä uusi johtotiimi, muun muassa Bernard Bigon ympärillä tiimi ja komission uusi tiimi ja tämä Fusion for Energy-tiimi antaa toiminnalle varmuutta, joka meitä mm, rauhoittaa. Tämä on erittäin pitkä aikavälin hanke. Euroopan unioni on hyvin organisoitunut budjettiinsa kannalta, että voidaan rahoittaa poliittisesti hankkeita ainakin keskipitkällä aikavälillä. Meillä on monivuotiset rahoituskehykset ja nyt olemme valmistelemassa tulevaa sitoumusta seuraavaksi 5 tai 7 vuodeksi. Miten eroamme meidän kumppaneistamme. Voivatko kilpakumppanit taata monivuotisen rahoituksen ja jäsenvaltioiden ministerineuvoston kokouksessa olemme olleet paradoksaalisessa hankalassa tilanteessa, jossa kumppanit olivat valmiita rahoittamaan, mutta me emme olleet valmiita lähtemään mukaan. Tämä on onneksi onnistuttu voittamaan tämä uhka. Ja nyt on katsottava, mitkä ovat nämä tulevaisuuden näkymät. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi sanon, että... Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olin mukana vierailemassa laitospaikalla ja minä olen aina tästä lähten suurella mielenkiintolla tätä fuusioprojektia seurannut. Minä tulen Padovasta. Siellä on fuusio koe ollut 30 vuotta käynnissä. Tutkimukset alkoivat kuitenkin jo Antonio Rostanin myötä 60 vuotta sitten. Hän oli tuolloin fysiikan laitoksen johtaja Padovassa ja George Rostani poika. Hänen poikansa on henkilö, jonka tunnette varmastikin erittäin hyvin, sillä hän on ollut ITER-hankkeessa pitkään mukana. 30 vuotta sitten, kun juuri RFX kokeilulaitos oli juuri valmistunut luonnollisesti paljon pienempi kuin se, joka nyt on rakenteilla Karadashissa. Minulle kerrottiin tästä kokeesta. Ja sitten minä kysyin, eh, kerropa George, kuinka kauan aikaa tässä menee, että tämä on toimivaa teknologiaa. Minä sanoin, että 20 vuotta ja 10 vuotta sitten kysyin uudelleen, minä sanottiin 30 vuotta. Ja eh, nyt kun kysytään samaa, niin eh, nykyään vastataan, että 40 vuotta. Ja täytyy uhrata se aika, joka tähän menee. Tämä on jotakin, minkä olen hiukan uudelleen kokenut Kardashin yhteydessä – siellä on ollut valtavan paljon erilaista teknologista kehitystä ja vaatimuksia ja spin-off-hankkeita. Kuitenkin tämän vuosisadan puolessa välissä noin 30 minuutin pituinen fuusio pitäisi voida hallinnoida. Tämä aika on nyt laskenut 30 minuuttiin nykyisin ja 15 miljardin investointikysymys luonnollisesti on jotakin, mikä on tässä mukana. Karadashan on myöskin maanjärjestysalue, että tätä ei usein mainita. Minulla on, onkin siis erittäin nimenomainen kysymys, sillä kaikki tämä aina esitellään hyvin monteisessa valossa, mutta tähän laitokseen liittyy erilaisia ongelmia meidän pitää kohdata myönteisesti ja ongelmalliset seikat, eikä vain olla liian innoissamme ja unohtaa kritiikkiä. Eli kysymykseni on tämä, kuinka pitkän ajan kuuluttua tämä laitteisto voi merkittävällä tavalla fuusion tuottaa ja mitä me teemme, jos tämä ensimmäinen laitteisto, joka pystyy tuottamaan enemmän energiaa. Myöskin voisi tuottaa sähköenergiaa. Itsehän ei vielä tätä tee, vaan meillä on tämä koejakso ja puolen tunnin koevaihe. Meidän pitäisi olla tässä yhteydessä Ähm, selkeämmin tuomassa esiin, mitä tämä hanke tuo ja missä aikataulussa. Kiitoksia. <laughs> The next is the... Kiitos, Freund. Copern, dove insegna... Niin, minä tulen Kopern kaupungissa. Siellähän äh, Kopernikuskin aikoinaan jo luennoi. Eli meillä on, kuten tiedätte, valtava perinne fysiikassa aivan Galileo Galileista asti. Freund. Olkaa hyvä, edustaja Freund. Kiitos. Äh, ilo kuulla teitä täältä. Minä kävin Kardashissa noin puoli vuotta sitten ja näin, no ehkä reilut puoli vuotta sitten olin kovin otettu ja voin todellakin suositella tätä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita, kiinnostuneita aiheesta, näkemään omin silmin tämän, koska se on ihan eri kokemus kuin katsella diakuvia. Minulla on poliittisempi kysymys, koska kun me olimme siellä, se kysymys, jonka minä esitin, liittyi Venäjän rooliin koska juuri silloin ja nyt vielä on tätä tiettyä ki, ki, kihnausta, kahnausta Venäjän kanssa ja että Venäjä ei ole täyttänyt mitään sitoumuksiaan. Ja nyt meillä on USA, jolla on erilainen ilmastopolitiikka nyt kuin edellisellä presidentillä. Oliko tällä USAn uuden presidentin valinnalla mitään vaikutusta niihin keskusteluihin, joita käytte amerikkalaisen vastapuolen kanssa? Ovatko he nyt epäröivempiä siinä, mennäänkö eteenpäin vai ei? Ja sitten edustaja Danonatolle vielä, no hän tietää yhtä hyvin kuin minä, että niin paljon rahaa on jo investoitu tähän projektiin, että nyt olisi typerää lopettaa – koska olemme tilanteessa, jossa me olisimme heittäneet rahat Kankkulan kaivoon. Ja tässä puhutaan todella suurista summista. Kiitos. Thank you very much, dear colleague. Now it's time. Kiitos paljon. Ja nyt minulla on yksinkertaisia kysymyksiä. Haluatteko, että puhun ranskaa? Minä haluaisin kysyä kysymyksen, mistä on kyse? Mitkä ovat suurimmat Euroopan unionin ulkopuoliset osallistujat tässä hankkeessa? Miten nämä ulkopuoliset, Euroopan unionin ulkopuoliset osallistujat osallistuvat äh, taloudellisesti, teknologisesti vai miten he osallistuvat, Korea, Japani ja muut, miten nämä osallistuvat? Prahassa on myös pieni tokamak. Ja on erityisen tärkeää, että tutkimus jatkuu. Minä olen ollut mukana itse tutkien tutkimusmaailmassa. Ja voin sanoa, että koskaan ei ollut mahdollista suunnitella etukäteen. On tavoitteita, tavoitteisiin on pyrittävä, mutta jos tavoitteena on 2025, niin on aloitettava useita todellisia toimia näissä hankkeissa, eikä ole mahdollista sanoi, että energiaa saadaan vuonna 2034. On hieman sama asia, jos voisi nähdä tulevaisuuteen. Mielestäni tämä on aivan uskomaton hanke. Tämä on en suurin eurooppalainen tutkimushanke. Ja mikäli maailma on Mikäli aurinko on kykeneväinen vaikuttamaan meihin, meidän on myös käytettävä tätä vaikutusta hyväksemme. Käytän hyväkseni esimerkkiä siitä, mitkä olisi hienoa, että saatte osallistua meiltä myös marraskuun juhlallisuuksiin si vous pouvez... Niin, minun piti kysyä. Voisitteko te vastata näihin esitettyihin kysymyksiin? Kiitos. Thank you very much, uh, Chairman. Thank Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia arvoisat parlamentin jäsenet. Pyrin vastaamaan kysymyksiin ja antamaan komission kannan suurimpaan osaan näistä asioista, jotka tuotiin esiin edustaja Vigin ja edustaja Schwimmer saavat vastaukset, kyllä. Tämä oli testi ikään kuin meille tänään. Me teemme hyvää tiimityötä ja pystymme vastaamaan. Tämä on meille ikään kuin avoin testi tänään. Edustaja Keli toi tämän asian uskoakseni esiin. Rajoittamaton energian rooli kustannustehokkuus ja kolmansien maiden rooli asiassa. Komission kanta tässä asiassa on hyvin avoin. Kaupallinen fuusio on kaupallista fuusiota ja se on merkkien mukaan mahdollista tämän vuosisadan toisella puoliskolla, siis ITERin jälkeen vuosisadan loppupuoliskolla. Ja on todettu, että ilmastonmuutospolitiikassamme Tämä on tavoite. Vuosisadan loppuun mennessä meidän täytyy poistaa kaikki fossiiliset polttoaineet. Lyhyellä aikavälillä Euroopan unionin ensimmäinen prioriteetti on luoda uudistuvaa energiaa, ja sen tulisi olla meidän pääasiallinen energianlähteemme, siis ei-fossiilisen energian samaan aikaan. Me viherrytämme muita energianlähteitä, luotamme myöskin kaasuun, täydentävänä energianlähteenä, mutta pitkällä aikavälillä on hyvä, että meillä on niin ikään kuin vakuutus. Voimmeko luottaa sataprosenttisesti uudistuvaan energiaan vai tarvitsemmeko me vielä jotakin lisää energialähteitä? Vai olisiko meillä muun tyyppisiä ei-fossiilisia energialähteitä, kuten esimerkiksi aurinkoenergia tai tämä fuusioenergia. Paljon kysymyksiä tehtiin rahoitukseen liittyen ja henkilökohtaisesti tekisin tämän kaltaisen laskelman. Nyt esittelemämme projektin hinta, kokonaishinta on noin 18,8 miljardia euroa kaiken kaikkiaan rakennus jakson aikana Eurooppa rahoittaa tästä 45 prosenttia operatiivisella e, kaudella 35 prosenttia. Ensimmäisessä osiossa siis Euroopan unionin panos on suurempi, sillä asiat pitää saattaa liikkeelle ja me vähennämme sitten toimintakaudella rahoitustamme, mutta tämä 18,8 miljardia ja sitten 20 prosenttia kokonaiskuluihin tämän lisäksi. Ja jos teemme jonkin kaltaisen edustaja Schwimmerin laskelman tapaisen laskelman ja toteamme, että tässä puhutaan 35 vuoden jaksosta, tämä on 550 miljoonaa vuosittain, että kyseessä on potentiaalinen uusi energian lähde, joka 550 miljoonaa maksaa vuosittain 35 vuoden ajan. Tämä on sellainen yksinkertainen laskelma, joka on mahdollista tehdä. Ei minulle tarpeen näin asioita esittää, mutta tällainen koko luokka rahoituksessa on. ITERin perustajien, ITER-sopimuksen alkuperäisten sopimusosapuolten kanta ja komission nykyinen kanta on se, että tätä on liian kallista yksin toteuttaa me emme tähän pysty, eivätkä kiinalaiset, eivätkä venäläiset, joilla on teknologiaa käytössään. Ja on myöskin totta, että Eurooppa on johtavassa roolissa teknologian alalla. Meillä on ollut suuren tokevan tyyppinen laitos Jetessä, mutta meidän täytyy myöskin tiettyjen materiaalien ja toimien suhteen saada tukea. Tämä on siis kansainvälinen hanke, joka hyödyttää monipuolisesti, mutta me hallinnoimme tätä ja me saamme tästä myös hyötyä. Lyhyellä aikavälillä uskoakseni tilanne on sellainen, että Eurooppa on varmistanut rahoituksen vuoteen 2020 asti. Kaikki kumppanimaat ovat hyväksyneet uuden perustason Eli kaikki eri virastot ja edustajat eri jäsenmaissa ovat hyväksyneet nämä sitoumukset tämän suunnitelman. Ja me haluaisimme ITER-kumppaneiden välisen ministerikokouksen järjestää ensi vuoden toisella vuosineljänneksellä – niin että saisimme myöskin kaikkein korkeimman tason poliittisen sitoumuksen, ei vain Euroopasta neuvoston kautta, vaan kaikilta muiltakin kumppaneilta. Ja voin kertoa, että Japanissa, Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Venäjällä tämä poliittinen tukiprosessi, samantyyppinen, jonka me saamme tai emme saa, lopulta neuvoston ja parlamentin taholta on tullut kaikissa näissä neljässä maassa. Intiassa asiasta keskustellaan vielä, mutta siellä positiivisia merkkejä on näkyvillä. Pääministeri tulee tekemään lopullisen sitoumuksen ja viimeisimmässä Euroopan unionin ja Intian välisessä huippukokouksessa viitattiin sitoumuksiin siinä, että Intia yhä jatkaa fuusioyhteistyötä. Tämän jälkeen meillä on Yhdysvallat. Yhdysvallat tulikin tässä esiin ja sen suhde hankkeeseen aikaisemman presidentin kaudella. Yhdysvallat totesi, että tekee uuden arvioinnin ja että tämän vuoden lopulla kansallisen tiedeakatemiaan ja muihin tahoihin se vetosi, jotta saisi kertomuksen tämän hankkeen etenemisestä ja luonnollisesti nyt kun presidentti on vaihtunut, on ymmärrettävä, että uusi hallinto tarkastelee projekteja uudelleen. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään nimenomaisesti kielteisiä merkkejä Yhdysvalloista, eikä päinvastaistakaan, mutta minä tapaan Washingtonissa uutta hallintoa ensi viikolla ja odotan, että sain kansalliselta tiedeakatemialta tietoja kuun loppuun mennessä ja tämän jälkeen energia ministeriö tulee tekemään päätöksen tai ehdotuksen heidän puoleltaan tämän vuoden loppuun mennessä. Yhdysvallat on samassa tilanteessa kuin mekin. Me odotamme nyt, että jäsenmaiden parlamentti antavat meille mandaatin ja Yhdysvallat vielä joutuu selventämään poliittista mandaattia. Mutta viivytystä tässä prosessissa ei ole verrattuna edelliseen hallintoon. Tämä on jotain, jonka suhteen asioita piti joka tapauksessa tarkastella vuoden lopussa. Täällä oli paljon kysymyksiä, joita esitettiin tutkimuksen hyötyjen ja spin-off-tuotteiden suhteen. Kuten mainitsin aikaisemminkin jo, teollisuuden rooli muuttuu päivämäärältä tärkeämmäksi. Tällä projektilla oli huono maine. Meillä oli alihankkijoita ja ne aiheuttavat ongelmia. Hankkeen aikataulu oli myöhässä ja niin edespäin, mutta vuodesta 2015 lähtien alihankkijat ja yritykset äh, etenevät hyvin nopeasti ja ovat sitoutuneita työhön. Eli teollisuus on vaikuttanut myönteisellä tavalla ja etenee asiassa. Me emme ole vielä Emme ole vielä sellaisessa tilanteessa, jossa voisimme saada yksityistä rahoitusta. Emme ole vielä tässä tilanteessa, sillä tätä kaupallisesti tuettavaa fuusioenergiaa ei ole vielä osoitettu. Me toivomme, että kun rakennusvaiheessa tämän päätökseen tulevaisuudessa, tämä tulee olemaan mahdollista, mutta me emme väitä, että nyt olisi mahdollista vielä saada yksityisen sektorin investointeja tähän hankkeeseen. Ranska on vahvistanut sitoumuksensa tämän 20 prosentin maksuosuuden suhteen. Ja Ranska on hyvin sitoutunut siihen, että on korkeammalla mahdollisella tasolla tässä asiassa. Varmaankin vastasin kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos paljon. Tässä on erittäin vähän aikaa jäljellä. Olkaa mahdollisimman lyhyitä ja ytimekkäitä. Puheenjohtaja puhui ranskaa, jos minäkin voisin puhua ranskaa. No, ma première réponse concerne votre remarque. Ensimmäinen vastaukseni liittyy puheenjohtajan kommenttiin. Nyt olemme siinä vaiheessa sellaisessa tilanteessa, että meillä on teollinen hanke ja tieteellinen hanke. Meidän vastuu tänään on se, että me viemme eteenpäin tätä teollista hanketta, että nämä fasiliteetit rakennetaan siten, että noudatetaan parhaita käytäntöjä suuren hankkeen eteenpäin viemisessä. Meillä on erittäin tarkka suunnitelma. Tämä alkoi 2015 kaikkien alihankkijoiden kanssa. Alihankkeet on suurimmilta osin nyt valittu. Ja minun henkilökohtainen sitoumukseni on minun tiimieni ja paikallisten toimijoiden kanssa, että tämä kalenteri, joka teille on esitetty, on kunnianhimoinen hanke. The best technically achievable schedule, paras teknisesti toteutettava aikataulu. Ja me olemme nyt aikataulussa, vaikka tämä kunnianhimoinen hanke onkin, ja näyttää siltä, että me pystymme onnistumaan. Sitten tämä tieteellinen puoli. Tässä tieteellisessä puolessa on tarkoituksena se, että tuottaa tuomalla tietyn määrän energiaa, että nämä vetyytimet lämmitetään, tämä plasma lämmitetään, niin voidaan saada fuusion avulla kymmenen kertaa enemmän energiaa. Me tiedämme, että tässä on tietty määrä tieteellisiä kysymyksiä, jotka edelleen ovat olemassa, ja tämä tarkoittaa, miksi tämä rakennus, tämä installaatio on tarpeen. Tieteilijät tai minä itse emme tiedä, mitä tulevat tuo tullessaan. Kenties löydämme vielä mielenkiintoisempia asioita. Meidän tulee luottaa tieteeseen, meidän tulee luottaa insinööreihin. Mikäli me viemme tämän rakennushankkeen kunnollisesti eteenpäin, me annamme oikeat välineet tieteilijöille, että he voivat toimittaa meille hyviä asioita. Te kysytte, mikä on aikataulu? Aikataulu 2025, ensimmäinen plasma siten, että nämä tyhjiö, magneettinen tyhjiö on olemassa ja kaikki on kunnolla asennettu. Suuri haaste tässä on tämä kokoonpano vaihe, eri komponentin kokoonpano, joka tulee kaikista näistä eri maailman maista. Meillä on erittäin tarkkaa laitteiston laadunvalvonta käynnissä, jotta tämä kokoonpano sujuu kunnollisesti. Te kysytte, mikä oli Euroopan unionin kumppaneiden, ulkopuolisten kumppaneiden osallistumisen panos. He kantavat kortensa kekon tässä ihan luonnossa ja konkreettisin asioin. Tämä tyhjö rakennetaan osittain korealaisten, osittain eurooppalaisten toimesta. Ja hiljattain Italian ja Korean teolliset kumppanit tapasivat, jotta voidaan parantaa toistensa tehokkuutta. Ja tässä rakennusvaiheessa saatiin sitten tehokkuushyötyjä. Tässä tietysti raha on taustalla, mutta teollinen ja inhimillinen osaaminen ovat tämä kansainvälisen yhteistyön tärkein lisäarvo. Ja nyt kysymys kysyttiin, mitä ovat nämä muiden osallistujien panokset? pystyvätkö he sitoutumaan pitkällä aikavälillä, koska nyt puhutaan aika janoista vuoteen 25 ja vuoteen 35 asti. Kaikilla mailla on omat budjettinsa. Japanilla ei ole, kuten Euroopalla, monivuotista rahoituskehystä, mutta Japanin parlamentti hallituksen pyynnöstä sitoutuu poliittisesti siten, että sitoudutaan kokonaiskustannuksiin vuoteen 2025 asti Parlamentti Japanissa sitoutuu siihen, että nämä toimitettavat tarvittavat talousarviot vuosittain, jotta voidaan vastata tähän poliittiseen sitoumukseen. Tässä esimerkki. Meillä on nyt ongelmia meidän Yhdysvaltain kollegojen kanssa. Presidentti Trump ehdotti, että vähennetään tieteen budjettia 20 prosentilla, ja ITER kuului tähän osioon. Me käymme hyvin intensiivistä keskustelua amerikkalaisten kanssa, jotta nämä ymmärtäisivät, että vaikka amerikkalaiset osallistuvat 9 prosentilla tähän hankkeeseen, niin he saavat kuitenkin sataprosenttisesti toimivan laitteiston niin heidän tieteilijöille kuin maailman muille tieteilijöille. Ja tämä on tärkeää tämän hankkeen kannalta. Nämä kustannukset on suunniteltu erittäin tiiviisti. Ja nyt on tärkeää nyt on katsota, että kongressi voi tämän hyväksyä tai että hyväksymättä. Kysytte, mikä on Brexitin merkitys. Minun on sanottava, että minä en voi tietenkään puhua poliittisista asioista, mutta välittömästi sen jälkeen, kun Iso-Britannian kansa teki päätöksensä lähteä Euroopan unionista, minun oltiin yhteydessä Iso-Britannian edustajien toimesta. He sanoivat, että fuusioenergia on tärkeä osa heidän turvallisuuden suunnitelmia. ITER on tärkeä osa tämän hankkeen etenemistä ja Iso-Britannia haluaa jäädä osaksi tätä ja he ovat merkittävällä osalla mukana tässä. He osallistuvat sillä poliittisella tavalla, joka on parlamentille komissiolle sopiva. Tiedän, että aika rientää. Päätän puheenvuoroni. Minä, jos voin sanoa, niin minä olen innokas, olen sellainen näköinen tämän asian kanssa. Mikäli ei ole positiivinen, mikä ei usko tähän hankkeeseen, mikäli ei usko, että tämä energia on tulevaisuuden mahdollisuus. On vaikea saada 35 maata toimimaan yhdessä insinöörejä, jotka tulevat eri maista, joilla ei välttämättä ole samat intressit. Minä tiedän tämän yhteisyrityksen vaikeuden. Siksi onkin tärkeää, että Eurooppa, jolla on suuri rooli tässä, osoittaa omaa sitoumustaan, koska se on paras keino vetää muita mukanaan. Meidän on ymmärrettävä tänään, että nyt meillä on sellainen aikataulu, että mikäli yksi ainut osio ei pysty toimittamaan niitä laitteita, joita se on luvannut, niin koko hanke menettää aikataulun ja jokainen päivä maksaa miltei 2 miljoonaa euroa. Jokainen päivän kulutus on noin 2 miljoonaa euroa. Siksi me työskentelemme hartiavoimin päivin öin, jotta saamme toimitettua laitteen aikataulussa. Well. Kiitos paljon. Hyvät kollegat, te olette huomanneet, että nuoria tyttöjä saapui meidän keskusteluun lomassa saliin. Ja minä haluaisin nyt keskeyttää tämän keskustelun. Nämä ovat tyttöjä, Leader-hankkeesta. Estelilan ja muut ovat mukana tässä hankkeessa. Ihan vain haluaisin tuota, nämä nuoret tytöt tervetulleeksi. Schwemer jatkaa vastaavalle kysymyksiin. Kiitos. Suurin osa kysymyksistä on jo kollegat vastannut, joten ihan lyhykäisesti. Ensinnäkin mitä tulee tähän julkiseen yksityiseen kumppanuuteen, niin äh, ITER on äh, tutkimusprojekti ja äh, tähän liittyy monia asioita, kuten esimerkiksi rauha. Ja esimerkiksi Gorbachev ja Jeltsin jo toimivat sellaisella tavalla, että että tämä eh, Venäjän osallistuminen nykyisellä tavalla ei ole ollut mahdollista, joten toivon, että jatkossa toimimme eri tavalla ja muutamme näitä sääntöjä niin, että tämä olisi avoin tutkimus- ja osaamisprojekti koko ihmiskunnalle. Usein saamme kysymyksiä, että miten voi olla mahdollista, että Varsova ja USA ja muut tekevät tässä rauhanomaista yhteistyötä. No, olen uusi. Eh, Minusta tämä nämä kysymykset eivät olleet oikeutettuja, koska tämä on, toimii. Ja sitten edustaja äh, Harmsille vielä kysymys äh, kustannuksista verrattuna muihin äh, kustannuksiin tutkimus- ja energiabudjetissa. No en tiedä tutkimusbudjetista, mutta jatkaen siitä, mitä Kerr Simo tässä sanoi, 500-600 miljoonaa, niin Saksassa me annamme tukea 20 miljardia tuuli- ja aurinkoenergialle. EU antaa päivittäin miljardin energian tuontiin. Joten siltä osin fuusiotutkimus on ihan hyvä vakuutus meille tulevaisuutta ajatellen. Kiina esimerkiksi panostaa tähän massiivisesti. Olisi suuri virhe lähteä olematta maksamaan tätä vaatimatonta summaa verrattuna muuhun energiakustannuksiin. Sitten se kysymys, mikä tuli aulassa, voiko tämä korvata kaiken muun energian? No, vertaisin tätä jälleen kerran lentämiseen. Ensimmäinen lento oli pitkän matkan lento, se oli hyvin kallista eikä hyväksi ympäristölle. Nyt näemme kuitenkin, että lentomatkat ovat korvanneet hyvin pitkälti tällaiset puolipitkät matkat ja lentoliikenteen ekologiset kustannukset ovat välillä jopa halvempia kuin luotijunat. Ja me näemme nyt jo, että mahdollisesti nämä dronit voivat myös kuljettaa ihmisiä. Eli tämä on ehkä alussa näin, että Fuusio on tämä suuri laitos alueella, jolla on paljon teollisuutta ja se ei tule olemaan halpaa. Ja sitten jos odotetaan vielä 50 vuotta, niin ehkäpä Fuusion reaktorit ovat pieniä ja halpoja ja korvaavat paljon enemmän. Mutta tämä on pitkän aikavälin ajatus, joka koskee siis kaikkia muutakin uutta teknologiaa. And I think that was... Ja siinäpä se. Kiitos. Okay, eh, děkuji. Eh, well, eh, excuse me, maybe... Anteeksi. Pieniä kysymyksiä on mahdollista kysyä 30 sekuntia aikaa. Toinen kierros ikään kuin Rebecca Harms. I'm really interested on... Olen todella kiinnostunut tästä suhteesta kuinka paljon ITER-tutkimukseen käytetään ja kuinka paljon käytämme tutkimusvaroja muihin energia-alan tutkimuksiin. Tämä näyttää kokonaisessa Euroopan unionin talousarviossa hyvin pieneltä osiolta, mutta jos tarkastelemme sitä suhteessa kokonaisenergiaa kulutukseen, asia voi eri. Entschuldigen, dass ich... Kiitos, anteeksi, että tulin liian myöhään, koska olin äänestämässä toisessa valiokunnassa. Minua kiinnostaisi kansainväliset sopimukset. Onko sinne pidetty kiinni budjetista, ovatko kaikki pitäneet kiinni omista osuuksistaan? Ja, bitte. Dear colleagues, would you, would you like... Kiitos. Onko mulla kollegoilla kysymyksiä? Kiitos oikein paljon. Seuraava kierros päättyy. Voisitteko vastata näihin kysymyksiin? Uh, Kiitoksia. Edustaja Harmsin kysymykseen. Minulla ei ole tarkkoja lukuja. Voimme toimittaa luvut ITERin talousarviosta horisontti 2020 verrattuna tai energiatutkimukseen. Mitä tulee energiasektorin vertaamiseen? Tilanne on erilainen energiasektorilla. Verkkojen Euroopassa me katamme vain sähkön ja kaasun toimitusten rajat ylittävät yhteydet. Muu rahoitus tulee muualta. Infrastruktuuri, on erilaista ja mitä tulee energiasektorin tutkimukseen, myöskin se teknologia ja ne innovaatiot, joita me tarvitsemme, eivät ole käytössä. Eli luonnollisesti ITER on lyhyellä aikavälillä suuri osio, jos vertaamme sitä energia-alan tutkimus- budjettiin, mutta meillä on erilaisia lukuja asiasta ja kansainvälisen yhteistyöhön liittyen vielä Kiitos, tämä on erittäin houkutteleva mm, osallistujille, jäsenille. He tietävät, että ei ole mitään tietoa tietää, toimiiko fuusio energia, mikäli me emme yhdistä voimiamme. Seitsemän jäsentä ovat erittäin sitoutuneita kysymys kuului, oliko poli- onko poliittisia muutoksia. Fuusioteknologian mielenkiinto on niin suuri kaikille maille, että poliittisista erimielisyyksistä huolimatta kaikki haluavat työskennellä tämän asian parissa. Meillä on jopa mahdollisuus siis se, että osallistuisi puolikkaalla panoksella, niin se ei ole mahdollista, koska tässä on nämä omat panostukset, joita on kannettava tähän hankkeeseen, ja ne on laskettu tietyllä tavalla. Kukaan ei tiedä, kuinka arvokas asia on kyseessä. Minulla on hyvä esimerkki. Australia ei ole kovinkaan vahva fuusio energia-alalla, ja he haluavat sitoutua ITER-hankkeeseen viiden vuoden ajan etelhankkeeseen, jotta he pääsevät eteenpäin. He maksavat ja saavat sitten näitä tuloksia. Minä en pysty kertomaan, mikä on tämä aikajana ja koska tämä koekäyttö voidaan tehdä. Mikäli kaikki sujuu hyvin vuonna 2025, meillä on takeet siitä, että meillä on hyvin rakennettu kone, joka toimii odotetun mukaisesti. Tarvitaan lisälaitteita, suunnitelmia, ja 2028 voidaan sitten ensimmäiset kokeet aloittaa. 2028-2035 valmistellaan ottamaan käyttöön fuusiovoimaa siten, että pystymme tuottamaan megawattia 500 megawattia, mikäli syötetään 50 megawattia plasman lämmittämiseksi. kymmenen kertaa energiamäärä. Mielestäni vie noin kymmenen vuotta, että voidaan tutkia kaikkia näitä mahdollisuuksia tämän koneen avulla, miten voidaan optimoida tämä koekäyttömalli ja saada se operatiiviseksi. Joten ennen vuotta 2035 me emme tiedä, onko mahdollista tämä laite rakentaa. Ja tämä laite otetaan mukaan energiaverkkoon ja sen on määrä tuottaa tasaisesti energiaa verkkoon. Fuusion suurin etu on, kuten tiedätte, se on turvallinen lähtökohtaisesti ja se voisi olla uusiutuvien energialähteiden lisäosa. Sen voi aloittaa, pysäyttää, aloittaa, pysäyttää tarpeen tullen taas olla jatkuvasti päällä. Se on todellinen hyöty. Ja minun oletukseni on, että mikäli kaikki sujuu hyvin, niin vuoteen 2050 2060, niin meillä on siinä vaiheessa todellinen kilpa- teollisen tason kilpailukyky tämän teknologian avulla. Joten tämän, vuoden jäl- tämän vuosisadan jälkipuoliskolla fuusioenergia voi todennäköisesti korvata suuren määrän olemassa olevia sähkö, sähkön tuotantoyksiköitä voisimme myös tuottaa lämpöä muihin tarkoituksiin. Se on minun suunnitelmani. Näyttää pitkällä, tämä näyttää pitkältä aikaväliltä, mutta mikäli miettii, kuinka kauan kesti siirtyä ensimmäisestä öljyn löydöstä siihen, että on olemassa toimiva öljyteollisuus, niin se vei vuosi sadan. Kiitos. Teol... Tieteellisen tutkimuksen avulla kaikki ei toimi kuten on suunniteltu, joten on erittäin lupaavaa, että te esittelitte tämän. On hyvä, että on jonkinnäköinen takuu rauhanomaisesta yhteistyöstä ja siitä, että tässä on kansainvälinen toimintaympäristö. Tämä on erinomainen esimerkki yhteistyöstä, jota viedään eteenpäin kaikkialla maailmassa. Kaikki suuret vallat ovat mukana näissä kahdessa hankkeessa – Tämän tyyppisten hankkeiden kehittäminen lähentää meitä siten, että maailma kulkee kohti rauhallista kehitystä. Kiitos oikein paljon. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Minä haluaisin kiittää Tomasta, Bigota ja Schömeriä. Ja toivon, että tiemme kohtaavat pian uudestaan, koska tämä hanke on todellakin sen arvoinen, että meidän valiokunnan tulisi sitä tukea.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 ohjelmassa on Euroopan tarkastus tuomioistuimen yleiskatsaus energiasta ja ilmastosta. Valitettavasti Rebecca Harms ei näy olevan paikalla. Tämä häntä kiinnostaisi, mikäli hän olisi erittäin vihreä, hän olisi täällä. Ymmärrän, että hänellä on muita mielenkiintoisia asioita läpikäytävänä. Me käymme keskustelun Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Philwin Owenin kanssa. Hän saa puheenvuoron aluksi, ole hyvä. And thank you for the opportunity to present this landscape review to this important. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos, että saan esitellä tämän ähm, yleiskatsauksen. Olen täällä Olivier Bruchon kanssa, joka on äh, minun henkilöstöni päällikkö. Äh, olen tänä aamuna jo esitellyt äh, tämän puheeni toisessa valiokunnassa, joten pahoittelen, jos olette kuulleet tämän jo aikaisemmin. Kerron tässä yhteydessä nyt ehkäpä hieman enemmän yksityiskohtaisia, varsinkin mitä tulee tähän äh, energiasiirtymään. Te näette tuolla seinällä nyt nämä diat. Eli tässä ei ole kysymys tilintarkastuksesta, vaan tässä käsitellään julkista informaatiota tai julkaistuja tilintarkastuksia tai meidän taholtamme tai muista korkeammista tilintarkastuslaitoksista SAI eh, nimellä kulkevista. Ja sitten puhun myös sitä, mitä EU:ssa on nyt käynnissä. Aihe on monimutkainen ja informaatiota, eh, riippumatonta informaatiota on vaikea löytää muualta. Ja sitten äh, myös siitä, mitä äh, tilintarkastustuomioistuimet ovat äh, arvioineet viime vuosina. Ja haluan myös käydä lävitse haasteita, lainsäädännöllistä keskustelua sekä meidän tulevista tarkastuksistamme. Ensinnäkin, mitä EU tekee? Energia ja ilmastonmuutos ovat asioita, jotka ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa ja energian tuotanto, lähinnä fossiilisten polttoaineiden polttaminen esimerkiksi teollisuudessa, liikenteessä ja kotitalouksissa on noin 79 prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä. Eli energian käytön vähentäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen pienentämisessä. Energia ja ilmastonmuutos ovat asioita, jotka herättävät monia kysymyksiä, joihin voidaan puuttua parhaiten niin, että valtiot tekevät yhteistyötä. EUn tavoitteet 2020-2030 vähentää 20 ja 40 prosentilla kasvihuonepääsyjä. Ja 2050 tarkoitus on, että vähennys olisi 80-95 prosenttia verrattuna 1990 tasoon. Kuten tästä kuvasta näkee, EUn tavoitteet, niitä ei saada pienin ponnisteluin toteutettua. 2020 ja 2030 tavoitteisiin pääsemiseksi meidän täytyy lisätä sataprosenttisesti meidän ponnisteluitamme. Ja näiden vähennysten täytyy parinkymmenen vuoden kuluttua olla kolme neljä kertaa pienemmät kuin nyt. Mutta kun yritämme leikata kasvihuonepäästöjä ja vaikka olisimme menestyksekkäitä ja vaikka ilman peränä ilman lämpeneminen olisi pienempi kuin oletettua, niin täytyy sopeutua. Tässä te näette kuvan siitä, mitä on tapahtunut viimeisen 30 vuoden aikana. Jos me emme saavuta enempää kuin Pariisin kahden prosentin vähennystä, ja vaikkakin tämä keskiarvo saavutettaisiin, niin lämpötilat tulevat nousemaan huomattavasti enemmän tietyillä alueilla. Esimerkiksi kesäisin lämpötilat voivat nousta kolme neljä astetta esimerkiksi Espanjassa. Ja joissain taas ne voivat myös laskea. Nämä lämpötilat voisivat olla pahempiakin. ottaen huomioon esimerkiksi YK 2016 marraskuussa julkaiseman raportin, jossa sanotaan, että tällä hetkellä nousun arvioidaan olevan tulevaisuudessa 3,4 prosenttia. No, mitä tuo, e, tilintarkastustuomioistuin ja EU vastaavat ovat tehneet? No, me olemme analysoineet 269 sai tilintarkastusraporttia viimeisen viiden vuoden aikana. Ja EU julkaisee noin 50 tärkeää raporttia vuodessa. Mutta jakelu tai se, miten ne jakautuvat, vaihtelee. Ja sen lisäksi esimerkiksi tiettyjä raportteja. Tietyt raportit on oikeastaan lähinnä otettu. 2015 todet, tutkimuksissa todettiin, että EU ei kyennyt pitämään, viemään päätökseen energia, sisäisiä energiamarkkinoitaan ongelmina. Oli esimerkiksi EUn oikeudellisen puitteiston täytäntöönpano. Ja todettiin myös, että energiainfrastruktuuri ei ole vielä valmis integroituihin, täysin integroituihin markkinoihin. Ja kansalliset tutkimukset ovat tukeneet tätä arviota. Mitä tulee sitten raportteihin uudistuvasta energiasta, identifioimme kolme yhteistä yleistä aihetta. Yksi oli investointien este, kustannustehokkuus ja ohjelmat, ohjelmien valvonta. Näihin liittyy esimerkiksi esteisiin esimerkiksi ympäristölainsäädännön säädökset ja esimerkiksi jälkikäteen tehdyt tukien takaisin vetämiset ja muut. Tarkastuksissa todettiin myös, että EU:ssa on käytetty liian vähän tukea. Ja toinen asia, mitä on käsitelty paljon, on se, että on paikkoja, joissa on annettu enemmän julkista tukea projekteille kuin mitä olisi ollut tarpeen. Ja kun puhutaan valvonnasta ja arvioinnista, niin tämä oli myös yksi aihe, joka identifioitiin ongelmana. Ja nämä tutkimukset ja tarkastukset päätyivät hyvin samankaltaisiin tuloksiin, mutta myös hyviä uutisia. Maailmanlaajuinen kasvu sähkön, uudist- sähkön uudistuvien energioiden avulla sähkön tuotannossa – ja tämä on kasvussa. Esimerkiksi kustannukset tuulienergialle ja aurinkoenergialle laskivat 85 ja 65 prosenttia vuoden 2009 ja 2015 välillä. Ja useat uudistuvien energioiden teknologiat ovat nyt parantuneet niin paljon, että ne kilpailevat muiden energioiden kanssa. Ja sitten päähaasteet, niitä on identifioitu seitsemän. Ja me olemme yrittäneet löytää tässä kontekstia ja antaa kontekstia lainsäädännölliselle keskustelulle. Nämä ovat kaikki tärkeitä ja ne eivät välttämättä kuulu keskenään. Valitsen näistä nyt vain neljä. Hallinnointi, äh, rahoitus, äh, tutkimus ja innovaatio ja äh, energiamuutos. Ensinnäkin hallinto energia- ja ilmastonmuutos ovat asioita, joita täytyy käsitellä yhdessä. Sen vuoksi, että valinnat yhdessä jäsenvaltiossa voivat vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin sekä EUn tavoitteisiin, ja sen vuoksi tarvitaan tehokasta hallintaa. Julkiset tilintarkastukset tai tarkastukset voivat olla tässä hyvin tärkeitä, kun, varsinkin kun ajatellaan kansalaisten luottamusta. Toisekseen energiatransitio. Kuten te tiedätte, me tarvitsemme sähköjärjestelmiin merkittäviä muutoksia niin, että voimme hyödyntää esimerkiksi uudistuvien energioiden lähteitä, varastointia ja esimerkiksi kapasiteet, ylikapasiteetin varastointi ja samalla tavalla liikennesektorin täytyy myös käydä lävitse merkittäviä muutoksia energian käytössään. Infrastruktuuriinvestointeja täytyy tehdä niin, että huomioidaan pitkällä aikavälillä niiden vaikutukset ilmastonmuutokseen. Ja tällaiset korkeahiiliset käytöt täytyy ehkäpä lopettaa tai sulkea aikaisemmin. Ja tässä täytyy myös huomioida sosiaaliset vaikutukset alueilla, jossa on mahdollisesti hylättävä hiilen käyttö. Sitten kolmas asia, tutkimus ja innovaatiot. Olin hyvin tyytyväinen nähdessäni teidän puheenjohtajanne Bussekin mietinnön tänä aamuna. Ja että siinä otettiin huomioon, miten tärkeää tutkimus ja innovaatio on kaikelle energiasektorille. Kestää usein vuosia ennen kuin uusi teknologia on käytettävissä teollisella, teollisessa mittakaavassa. Ja kuitenkin teolo- teollisuutten on pakko vähentää päätöksiään reippaasti ja nämä päätökset on tehtävä hyvin nopeasti. Meidän oma 2016 tarkastuksemme osoitti, että 35 prosenttia Horisont 2020 budjetista on käytetty ilmastotoimiin. Sitten vielä lopuksi äh, rahoitushaasteet, vuosittainen investointi yli äh, tuhat miljardia euroa ilmastonmuutosvaikutusten vähentämiseksi ajanjaksolla 2020-30. Tämän rahan täytyy tulla sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Ja sen lisäksi äh, hiilen hinnan äh, rankka nosto voisi äh, innostaa investoimaan muuhun. Sen lisäksi kustannukset ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ovat hyvin hankalia ennustaa. Ja sen lisäksi äh, ydinvoimaloiden äh, purkaminen ja äh, ydinjätteiden sijoittaminen tulee olemaan suuri kustannus jäsenvaltioille. Samanaikaisesti tämä kuitenkin tarjoaa monia mahdollisuuksia yrityksille, ihan kuten kaikki energiamuutos. Kiitokset. Well, thank you very much for your introductory... Kiitos paljon tästä alustuspuheenvuorosta. Meillä on kaksi puhujaa puhujalistalla. Minä haluaisin pyytää, että arvos, arvoisat kollegat noudattaisivat viiden minuutin rajaa puheajassaan. Rybiksa ensimmäisenä puheenvuoro. Kiitos tästä esityksestä. Tämä tilintarkastustuomioistuimella on hyvin tärkeää seurata myös tulevaisuuden kehityskulkuja – ja arvioida sitä. Minua kiinnostaa yksi asia erityisesti, nimittäin tämä liikennesektori. Tässä julkinen keskustelu, julkista keskustelua on käyty hyvinkin intensiivisesti. Me olemme kaikki nähneet, että suurissa kaupungeissa liikenne liikennettä ei ole järjestetty optimaalisesti. Monissa suurissa kaupungeissa ruuhkat aiheuttavat valtavia ongelmia. Ja kun katsotaan esimerkiksi äh, kumirenkaiden käyttöä, ja kun joutuu jatkuvasti jarruttelemaan, niin tästä pääsee ilmaan äh, miljoonia tonneja äh, pienhiukkasia ja ajatellen myös, mitä esimerkiksi jarrulevyistä tulee ynnä muuta. Siksi minua kiinnostaisi tietää, onko tässä raportissa osio, jossa käsitellään liikenteen infrastruktuuria, esimerkiksi sitä, onko näitä, käytetäänkö keinoälyä, tekoälyä tässä – jolla voitaisiin esimerkiksi laskea nopeuksia kaupungeissa ja että olisi tiettyjä tällaisia pakollisia parkkipaikkoja ynnä muita, mihin autot olisi jätettävä, eli ohjattaisiin liikennevirtoja. Eli onko olemassa tällaisia esimerkkejä kaupungeista, nythän kaikin olisi mahdollista esimerkiksi algoritmien avulla saada aikaan ihan uusia järjestelmiä ja sitä kautta sitten saada vähennettyä CO2-päästöjä. Onko tämä otettu huomioon tässä tutkimuksessa? Ja, vielen Dank. Vielleicht kann man zum Thema Transport noch äh, der öffentliche Transport e- metro. Me voimme käsitellä myöhemmin myös aihetta liittyen ja julkisiin kuljetusmuotoihin, metroihin, busseihin, raitiovaunuihin ynnä muuta. Tämä oli tavallaan tällainen pieni lisäkysymys teiltä tästä ohitse. Next one is Mr. Javor. Seuraavana Javor, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia tilintarkastustuomioistuimelle ja puhujavieraillemme tästä erittäin hienosta kertomuksesta. Tämä on todellakin oikea-aikaista ja olen hiukan pettynyt siihen, että eivät kaikki esittelijät ja varjoesittelijät äh, puhtaan energian paketista Euroopan parlamentista ole täällä läsnä. Eräitä heitä on täällä, mutta hyvin vähän. Minä pidän erittäin paljon tietoon perustuvasta politiikan laadinnasta. Tässähän on sellainen tapaus, tilintarkastustuomioistuin tarkastelee ilmastopolitiikkaa ja sen tuloksia. Ja tämä kertomus tuo paljon huolia kyllä esiin. Periaatteessa tässä todetaan, että ellei suurta muutosta tapahdu, ellei lisäponnistuksia tehdä, me emme tule saavuttamaan 2030 ja 50 ilmastopyrkimyksiä. Eli todellakin me tarvitsemme muutosta politiikkaan. Tämä on jotakin, mitä pitäisi Euroopan parlamentissa kuunnella. Parlamentissa on ollut energiatehokkuusdirektiivin ympärillä hyvin vaikeaa keskustelua, kuten myöskin uudistuvan energian direktiivin ympärillä. Ja tässä uskoakseni meillä on kaikki todisteet siitä, että todellakin tarvitsemme lisätoimia ja oikeita sellaisia, että 2030 ja 50 saavutamme tavoitteemme. Hyvin nopeasti voisin käydä muutamat johtopäätökset mietin tästä raportista läpi. Olen täysin samaa mieltä esimerkiksi siinä, että rahoitus on avainkysymys, eikä vain julkinen rahoitus. Meidän täytyy muistaa myöskin se, että hyvin paljon yksityistä rahoitusta on olemassa. Se vaatii ennakoitavaa, selkeää säätelyä, ja tätä säätelyä Euroopan parlamentin tulisi tarjota. Mutta ilman selkeää viestiä, ilman selkeää syytä ilmastopolitiikassamme tätä yksityistä rahaa emme saa houkutettua investointeina. Tarvitsemme myöskin yksityisiä toimijoita. Yksityiset toimijat ja pankit ovat valmiina, heillä on rahaa, he vain odottavat tätä viestiä. Ja myöskin julkisen rahoitukseen liittyen me hyvin usein kuulemme väitteitä eräiltä kollegoilta ja mepeiltä, siihen liittyen, että uudistuva energia vaatii lisäkulujen kattamista, mutta meidän täytyy verrata tätä siihen kuluun, joka koituu, ellei me toimi. <clears throat> Nyt jos annatte minun kritisoida tätä kertomusta hiukan, Kyseessä ei ole se, käytetäänkö varoja ilmastopolitiikkaan, vaan se, että meidän tulisi verrata näitä kuluja siihen kuluun, joka koituu, me tee mitään. Tämä uusi kattava kertomus toivottavasti vaikuttaa käynnissä olevan lainsäädännölliseen keskusteluun parlamentissa ja neuvostossa erityisesti niin, että korottaa kunnianhimon tasa, tasoa kaikissa jäsenmaissa. Tämä ei ole vain Euroopan unionin tason päätöksen Tekokysymys. Tämä liittyy myös siihen, mitä jäsenmaissa tapahtuu. Me tarvitsemme selkeää kansallista lainsäädäntöä, selkeitä kansallisia tavoitteita ympäri Euroopan unionin. Paljon kiitoksia. Valitettavasti minun täytyy nyt poistua. Minulla on toinen asia käsittelyssä kontvaliokunnassa, joten ne valitettavasti voi jäädä tänne paikalle kuulemaan Fielen Ovenin puheenvuoroja, mutta varmaankin meillä on mahdollisuus vielä keskustella näistä asioista myöhemmin. Kiitoksia. Thank you very much, dear colleague, for your... Kiitos paljon hyvä kollega, mm, tästä puheenvuorosta. Konservaksi. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Käytän tilaisuutta hyväkseni. Äh, minä jo kontissa äh, kuulin ja äh, täällä minulla on nyt enemmän aikaa. Kiitokset teille tästä erinomaisesta mietinnöstä ja tästä paljosta työstä, jonka olette tehneet. Tämä mietintö osoittaa meille, että haasteet ovat valtavat. Se on tuotu jo monen kertaan esiin, mutta nyt on todellakin viime hetki. Ja jos puhutaan tuhannesta miljardista eurosta vuodessa, niin sitä ei tule aliarvioida. Meidän täytyy Euroopan unionissa myös äh, kääriä hihat ja ryhtyä toimeen. Minä tulen äh, Alankomaat, Belgia, Saksa kolmiosta. Ja meidän täytyy miettiä, äh, ajatellen esimerkiksi Belgian ydinreaktioita tai äh, Saksan ruskohiilitukia. On välttämätöntä, että Euroopan unioni ei jätä yksin näitä alueita, jossa on tällaisia keskittymiä nimenomaan rakennemuutoksen tukemisessa. Minulla on yksi kysymys. Te sanoitte, että tutkimus oli rajallinen, rajoitettu esimerkiksi maanviljelyn päästöihin ja autojen päästöihin. Tuletteko te käsittelemään tätä jatkossa äh, syvemmin? What about emissions? Kiitos. Tämä oli hyvä kysymys. Tämä maatalouden päästön kysymys. Lehmiähän syytetään suuriksi saastuttajiksi, joten näitä aiheita on nyt selkeytettävä. Langeen on seuraava puhuja. Kiitokset tästä esityksestä. Se jätti minulle itse asiassa enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia. Se, että tilintarkastustuomioistuin käsittelee tätä asiaa on hyvä, sitä en vastusta, mutta nämä skenaariot vuodelta 2000 71-2100. Te menette niin pitkälle äh, eteenpäin, että sen pohjalta ei voi tehdä vielä mitään poliittisia ennusteita. Ja äh, nämä pitkälle menevät ja johtopäätökset, jotka osoitetaan tässä tällaisena katsauksena, en minä niitä voi nyt purematta nieleskellä. Ja sosiaalidemokraattisten kollega, äh, hänellä on omia kokemuksia tästä äh, kolmen maan kolmiosta. Ja tilintarkastustuomioistuin tuomioistuimen tehtävä olisi antaa tällaisia lyhyemmän aikavälin ajatuksia esimerkiksi kysymyksessä, miten te näette tulevat haasteet Euroopan unionin maatalouspolitiikalle? Tämä olisi konkreettinen kysymys tilintarkastustuomioistuimelle, joka voi sitten sanoa, että toki meidän täytyy sopeutua näihin haasteisiin, meidän tulee investoida enemmän teknologiaan ja niiden tutkimuksiin, euroalue täytyy vakauttaa ja sitten tilintarkastustuomioistuin tekisi ehdotuksen siihen, että mihin, äh, missä aikataulussa esimerkiksi maataloustuet äh, vaikuttavat äh, tilanteeseen, koska ne ovat vaikuttaneet siihen, että markkinahinnat ovat pysyneet vakaina ja millä tavalla näitä varoja tulisi käyttää tulevaisuudessa. Tässä olisi todellinen haaste tilintarkastustuomioistuimelle, mutta se, että te tässä nyt spekuloitte ilman ilmastonmuutoksen vaikutuksilla vuoteen 2100 on minusta vähän liikaa. Ja ihmettelenkin kuitenkin sitä, että miten vakkaumuksellisesti tämän esititte, koska mikään näistä asiakirjoista tämän tutkimuksen pohjalla ei ole kovin pitkälle menevä. Fragen. Now uh, it's my turn. I would like to... Ja vielä minun vuoroni. Minulla oli siellä useampi kysymys. Pohjois- ja Länsi-Euroopan kannalta tärkein kysymys on golfvirta. Onko laskettu mukaan golfviran vaikutus? Se tuo lämpöä erittäin tärkeään Euroopan, tärkeisen Euroopan osiin ja tämä voisi vaikuttaa siihen mahdollisuuteen, tämä vaikuttaa Irlantiin, Iso-Britannian, Pohjoismaihin ilman golfvirtaa näissä Euroopan unionin osissa oltaisiin aivan hukassa. No, tai Euroopan unionin ulkopuolella sitten Brexitin jälkeen. Toinen kysymys kuuluu tällä, tässä taulukossa. Sivulla 11 on mainittu vesivoima, tuulivoima ja aurinkovoima. Tämä on siis jaettava kolmeen osaan. Ensimmäinen osa koskee lämpimän veden valmistusta. Ja sitten aurinkovoima on tärkein osa tähän tarkoitukseen keski Minulla on oma vedenlämmitin katolla, se on loistava. Aurinkopaneelin suhteen tämä ei ole niin yksinkertaista. Ja tässä tuotaan nettotappiota. kymmenen kilowatin piikki laskelmalla. Ja espanjassa voi käyttää peilejä, jotta aurinkovoima saadaan keskitettyä ja jotta käytetään tätä verkkovirtana ja sen sijaan, että käyttää hiiltä, kaasua, ydinvoimaa ja käyttää aurinkovoimaa, niin se on puhdasta energiaa. Ja tässä ei ole minkäännäköistä hiilijalanjälkeä. Minun kysymykseni kuuluu, miten te otitte huomioon nämä eri aurinkovoiman muodot – koska näitä eri muotoja on olemassa. Kolmas ja viimeinen kysymys. Miten nämä suunnitelmat sopivat päästösuunnitelman yleisesti ottaen? Eurooppa on vähentämässä omia päästöjä dramaattisesti. Meillä on valtavat suunnitelmat, Pariisin sopimus, mutta kysymys kuuluu, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, mitä tapahtuu Kiinassa, nämä ovat maailman suurimmat saastuttajat. Lisäksi mitä sitten kehittyvissä maissa, jossa saastuminen nousee merkittävästi. Kiitos paljon. Nyt on sinun vuorosi. Win, ole hyvä. Okay, well, many thanks for... Kiitoksia ja paljon kiitoksia kaikista näistä kysymyksistä. Pyrin vastaamaan. Jokaisen jäsenen kysymyksen mahdollisimman hyvin. Tämä on melkoisen laaja kenttä, joten pahoittelut ellen vastaa kaikkiin kysymyksiinne. Aivan aluksi edustaja Rybik, paljon kiitoksia. Ja kiitoksia huomioista, että tilintarkastustuomioistuimen täytyisi tarkastella näitä suuria riskejä. Se on meidän toimivaltamme alaa, meidän strategiaamme myöskin ja liittyy tähän haasteeseen, siihen miksi työmme teemme. Tilintarkastustuomioistuimella on va- vastuu valvoa riskejä, jotka saattavat uhata Euroopan unionin taloutta tai talousarviota. <clears throat> Ja nämä liittyvät nimenomaisesti siihen, missä tänä aamuna on keskusteltu. Edustaja Rymvit, olette nimenomaan kiinnostuneet liikenteestä. Paljon kiitoksia siitä, että toitte tämän asian esiin. Minä mainitsin sen kertomuksessani tärkeänä seikkana ja ehkäpä kohta 18 kertomuksessamme tämä muiden sektoreiden vähentynyt osio 1990-luvulta lähtien on huomattu. Liikennesektorilla tätä laskua ei ole kuitenkaan tapahtunut ja olemme nähneet ongelmia esimerkiksi Saksassa. Saksan päästöt ovat suuremmat kuin 19 seuraavan jäsenmaan yhteensä osittain tästä syystä, joten on tärkeää varmistaa, nämä kysymykset. Minä nyt vastaan kysymyksiin, jos jäsen haluaa lisäkysymyksiä, sitten voi vastata niihin myöhemmin. Eli liikennesektorilla on hyvin tärkeä rooli, ja kuten sanoin aikaisemmin, sillä on perustavanluotoinen rooli siinä, että siirrymme fossiilisesta energiasta muihin ratkaisuihin. Nykyisinhän monet ajoneuvot käyttävät yhä fossiilista energiaa. Te kuitenkin tiedustelitte nimenomaisesti kaupungeista ja infrastruktuurista. Ja kuten tiedätte, monet kaupungit ovat päättäneet taistella ilman saastumista vastaan, ilman laadun puolesta. Me olemme aloittaneet erityiskertomuksen laatimisen Euroopan unionin ilmanlaatuun liittyen. Olemme tarkastelleet monia kaupunkeja ja meidän eh, kertomuksemme, koska se on yleiskatsaus, oli sellainen, että mielestämme oli hyvä hetki tehdä yhteen veto kaikesta, mitä olemme tehneet aikaisemmin ja 41 tilintarkastustuomioistuimen viime vuod- vi- viimeisen viiden vuoden aikana tekemästä kertomuksesta meillä on verkkosivuillamme linkit. Kahdeksan niistä sisältää tiivistelmän tutkimuksestamme, kun olemme tehneet Euroopan unionin urbaaniliikennettä tukevasta strategiasta arviointeja. Esimerkiksi en voi nyt tarkkoja yksityiskohtia antaa, mutta tämä on tilintarkastustuomioistuimen verkkosivuilla saatavilla. Tämä osoittaa, kuinka tärkeitä liikennestrategiat ovat, että voisimme vähentää päästöjä. Liikenne liittyy tähän hyvin suuresti ja itse asiassa tulee energian käytössä ajoneuvojen osalta edustamaan hyvin suurta muutosta. Kiitoksia tästä kysymyksestä. On hyvin tärkeää korostaa sitä, kuinka suuri rooli liikennesektorilla on. Sitten jäsen Javurhan on minua kahteen kerran tänään kuullut, joten ymmärrän erittäin hyvin, että hän poistui. Hän puhui kertomuksestamme hyvin myönteisesti ja on hienoa, että hän niin teki. Tässä meidän täytyy pohtia yksityistä ja julkista rahoitusta etenemisessämme. Ja edustaja Jaavor korosti lainsäätäjien roolia. Meidän täytyy vastata siitä, että prosessi on vakaa, mutta että myöskin luomme kimmokkeita yksityiselle innovoinnille. Siksi me olemme tämän kattavan analyysin tehneet nyt, niin että voisimme ähm, tärkeisiin lainsäädännöllisiin ohjelmiin tarjota äh, tietoa. Parlamenttihan näitä asioita käsittelee ja myöskin liikenteestä vastaava komission osa. Uskoakseni tämä mainitsessa komission Junckerin komission tärkeitä hankkeita, joten tästäkin syystä kertomus oli hyvä tehdä nyt. Sitten julkiseen kulutukseen liittyen, tämän edustaja Javor mainitsi, täytyy sanoa, että tämä on yksi niistä kertomuksista, joita en ole tälle valiokunnalle esitellyt. Mutta viime vuonna teimme erityiskertomuksen, joka tarkasteli Euroopan unionin sitoumusta käyttää joka viides euro Euroopan unionin talousarviosta ilmastotoimiin. Ja me huomasimme, että on olemassa suuri riski, ettei tämä toteudu. Lisätieto, lisätyötä siis tarvitaan, koska varat Euroopan unionin talousarviossa ovat rajalliset. Edustaja Kohn, te korostitte rajat ylittävää osiota Belgian, Alankomaiden, Saksan ja Luxemburgin välillä. Luxemburgissahan me sijaitsemme ja monia näitä rajat ylittäviä ongelmatilanteita on. Me tarkastelemme niitä. Ne eivät jumita toimintaa vain jäsenmaissa, vaan niiden välilläkin. Siksi molemmat nämä kysymykset, ilmastonmuutos määritelmällisesti, mutta monet energiakysymyksetkin ovat sellaisia, että niitä tulee yhdessä eri jäsenmaiden pohtia. Te myöskin korostitte tätä yhteiskunnallista siirtymää, kuten tiedämme ottaen huomioon, että suuri energiasiirtymä tulee toteutumaan, on poliittisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeää ottaa huomioon yhteisöt. Monet luottavat nykyisin hiileen tai ydinvoimaan. Meidän täytyy vapauttaa kaikki varat, jotka voidaan vapauttaa tähän siirtymään yhteisöissä, jotta ne eivät tuntisi jäävänsä jälkeen se on tärkeää suunnitelmissa. Sitten te tiedustelitte, onko meillä tarkoitus pohtia maataloussektorin ja liikennesektorin aiheuttamia päästöjä. Ähm, minun yksikköni keskittyy maanviljelykseen. Todellakin tarkastelemme sitä, mutta me tarkastelemme myöskin päästöjen hallintaa yleisesti ottaen. Näitä kahta sektoria aivan varmasti kyllä sen kannalta, mitä ne voisivat tehdä päästöjen vähentämiseksi. Tämä on jotakin, mitä me olemme suunnitelleet tuleviin tarkastuksiin. Ja me myöskin vuonna 2028 käynnistyvän ohjelman tulemme esittelemään pian. En voi vielä kertoa siinä enempää, mutta me kyllä valmistelemme maaperää. Sitten Hyvä puheenjohtaja, te mainitsitte, kuinka tärkeää on ottaa lehmät huomioon. On tärkeää hymyilläkin välillä. Ja kyllä ensimmäisessä osiossa me mainitsimme tässä kertomuksessa, että tämä on suuri ongelma ja jotakin, minkä pidämme mielessämme. Emme varmaankaan vain tähän asiaan keskittyvää kertomusta tule tekemään, mutta se on asia, joka pitäisi ottaa aivan tosissaan. Tälläkin sektorilla on huolia, kuten tiedätte. Kuinka saisimme eläimet eh, tuottamaan vähemmän päästöjä, aivan kuten liikennesektorilta pohditaan? Teillä on ollut ongelma tilintarkastustuomioistuimen roolin kanssa, mutta toivottavasti on selvästi esiin, että me pyrimme palvelemaan lainsäätäjiä, teitä, jäsenmaita, neuvostoa niissä asioissa, joiden näemme uhkaavan pitkällä aikavälillä Euroopan unionin talousarviota ja unionin vakautta. Pahoittelen, jos tämä ei toimi teille, monille kollegoille tämä tuntuu kelpaavan, mutta me emme voi kaikkia parlamentin jäseniä miellyttää. Meidän tarkoituksemme on alleviivata sitä, mille alueille näitä riskejä liittyy kehittyy ja tämän me pyrimme tekemään. Te sanoitte, että tilintarkastustuomioistuimen rooli on tarkastella lyhyen aikavälin muutoksia talousarviossa, ja kyllähän me näinkin teemme. Kontvaliokunnassa tällä hetkellä hyvä ystäväni ja kollegani Lazarus Ransaru on tästä asiasta kaksi tuntia puhunut. Ja siitä, onko talousarvojen valvontaa 2020 jälkeiselle kaudelle syytä muuttaa me siis todellakin kestelimme myös niitä asioita, joita te haluaisitte meidän tutkivan. Ja oli myöskin ehdotus siitä, että me tarkastelisimme YMPn tulevaisuutta. Ehkäpä te olette oikeassa. Komissio on jo kuullut meitä YMPn tulevaisuuden suhteen, kuten tiedätte komission sen Hogan tekee aloitteen ehkäpä tämän vuoden marraskuussa ja tämä tulee korostumaan myöskin ensi vuoden työohjelmissa, on hyvin todennäköistä, että me komissionisen Hoganin ehdotusta tarkastelemme ja hyvin tosissaan pyrimme YMPn alalla saamaan jotakin aikaan. Ja hyvä puheenjohtaja lopultakin, kiitoksia näistä kysymyksistä, jos me olisimme tarkastelleet, olimmeko tarkastelleet mm, golfvirran liikkeitä. Emme nimenomaisesti tässä, mutta me olemme käyttäneet yhteisen tutkimuskeskuksen viime vuosisadan kattavat tiedot, maantieteelliset tiedot ja parhaat arviot asiasta. Uskokseni tässä viimeisin tieteellinen tieto on ollut käytössä kyseisen rakenteen arvioinnissa, mukaan lukien nopea golfvirran virtauksen muutos. Tämähän saattaisi olla erityinen riski pohjoisille jäsenmaillemme ja myöskin eteläisille sellaisille, sillä Välimeren alueella aavikoituminen voisi olla todellinen riski, mutta olet aivan oikeassa. Ilmastonmuutos vaikuttaa unionin eri alueisiin eri tavoin ja golfviran muutos saattaa olla jotakin, mikä minkä ilmastonmuutos voi laukaista. Tietenkin tämä on hyvin yksinkertaistettu kuva. Ähm, aurinkopaneeliasiat pitäisi käsitellä muussa yhteydessä. Tämä on aivan oikeassa. Tämä on markkina, joka kehittyy hyvin nopeasti ja kulut putoavat erittäin nopeasti, kuten mainitsin. Olen kiitollinen tästä mielenkiinnostanne. Mielestäni olisi tärkeää, että Itravaliokunta olisi asiassa mukana läheisesti aivan aluksi siksi, että koska Etelä-Eurooppa lämpenee, suuren kapasiteetin valokennoille saattaa olla enemmän kysyntää tulevaisuudessa energiantuotannossa, mutta myöskin siksi, että viime vuosina kiinalaiset ovat hallinnoineet tätä kehitystä ja varmaankin monet teistä ovat läheltä seuranneet tilannetta. Olisi tärkeää, että me olemme tutkimuksen ja kehityksen etulinjassa, kuten Ähm, puheenjohtaja Busek aikaisemmin tänään mainitsi. Ja lopulta teen, nyt ehkä lainaan teitä väärin, mutta te kysyitte, mitä Euroopan unionissa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa tapahtuu verrattuna muuhun maailmaan. Me kyllä me korostamme Euroopan unionin tärkeää roolia kansainvälisesti tässä kertomuksessa. Meillä on lyhyt osa sivulla 17, jossa on myöskin kaavio numero kolme liittyen Pariisin sopimukseen ja globaaliin ilmastosopimukseen. Ja 2017 Yhdysvaltain presidentti kuitenkin ilmoitti vetävänsä maansa pois tuosta Pariisin sopimuksesta. Tämä oli melkoisen hämmentävää, ottaen huomioon kuinka asiasta on neuvoteltu. Käsittääkseni ainakaan kolmeen vuoteen hän ei näin voi tehdä ja me odotamme millä tavoin hän haluaisi neuvotella asiasta uudelleen. Hämmästyttävää on ollut se, että monet maat ympäri maailman ovat hyvin myönteisellä tavalla reagoineet tähän ilmoitukseen. Ne ovat kasvattaneet omia toimiaan, mukaan lukien monet kaupungit ja osavaltiot Yhdysvalloissa, kuten Kalifornia. Monet äh, alueet ovat siis äh, lisänneet omia toimiaan. Ja luonnollisesti Kiina on tehnyt suuria muutoksia viime vuosien aikana ilmastopolitiikkaan liittyen. Ne ovat Euroopan unionin mielessä tervetulleita. Ja kuten sanoin, aurinkopaneelien alalla ne ovat nyt maailman laajuinen johtaja. Hyvin mielelläni keskustelen näistä asioista enemmänkin. Olen kiitollinen kysymyksistä ja siitä huomiosta, että tämä valiokunta yhä osoittaa ja Paljon kiitoksia. Mei. Kiitos paljon. On mahdollista järjestää toinen kierros puoli minuuttia, kuten aiemmassa kysymyksessä Langen. Ich will hier keine Debatte führen. En nyt halua tässä lähteä äh, keskustelua käymään äh, tilintarkastustuomioistuimesta sinälleen, mutta minusta on ihan hyvä, että seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen tai budjettiin saadaan kunnon tietoa päätöksille. Mutta se, mitä sanotte Kiinasta, en, Kiinasta en ole samaa mieltä, koska Kiinassa liitetään kuukausittain yhtä monta hiilivoimalaa verkkoon kuin mitä EU vuoden aikana säästää niistä. Joten ja sitten tämä 2100 äh, äh, aikajakso, tämä näkyy jo Pariisissa kymmenen vuotta, tai siis tämä näkyy jo Pariisissa. Ja siis kymmenen vuotta sitten jo meillä tulee olemaan 100 metriä korkeimmat mer- merenpinnat, sanottiin siis kymmenen vuotta sitten, ja tähän nyt tilintarkastustuomioistuin on lähtenyt mukaan tähän kelkkaan. Ei minusta ole keino tai tapa tehdä töitä, mutta älkää tottako tätä henkilökohtaisesti. Mutta minusta koko tämä ehdotus on nyt tehty pääpilvissä. Tämä ei ole henkilökohtaisesti teitä vastaan. Ähm, der Stand von Meer wird 100 Jos merenpinta nousee 100 metriä, se on oikein hyvä Tsekin tasavallalle, koska me saisimme silloin merenrannan. Tuossa Mikrofonin ulkopuolelta tulkit eivät kuulleet. No, vielä yksi huomio. Öö, vety teiltä unohtui. Sehän on hyvin tärkeä energianlähde. Voimme lisätä vetyä maakaasuun, kuten Saksassa, mutta sitä voidaan käyttää myös erikseen. Meillä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu tästä tässä valiokunnassa. Ja tässähän pitäisi olla mukana pitkän aikavälin suuntaukset myös. Olkaa hyvä. Herr Langen, danke. Äh, ich glaube, dass ich... Äh, kiitos, herra Langen. En minä minusta äh, tässä mitään höpöä sanonut. Oh, Werner Lange lähti jo. Selvä. Plans, opening. Hän mainitsi, että paljon hiilivoimaloita avataan Kiinassa. Kiinassa on paljon ongelmia, se on ihan tätä kuulu kahden suurimman päästöntekijän joukkoon, mutta asenne ilmastonmuutokseen on viime vuosina muuttunut merkittävästi. Hän julkisesti kyseenalaisti, mitä minä sanoin siitä, että Saksa tekee, on suuri päästöntuottaja. Luku kaksi. Niin tässä mm, sanotaan, että Saksa vastaa 20 prosentista EU-päästöistä enemmän kuin pienimmät 19 jäsenvaltiota yhteensä. Me vierailimme Espanjassa, Saksassa, Puolassa. Ja ne olivat mielenkiintoisia esimerkkejä näistä jännitteistä, joita energiapolitiikan suhteen on. Saksa ja Puola molemmat käyttävät erittäin paljon polttovoimaloita energiantuotannossaan ja tämä tuottaa päästöjä. Niin. Me emme kaikkiin tässä voineet perehtyä. On erittäin vaikea tähän kokonaisuuteen keskittyä 60 sivussa, mutta on totta, että energian ja liikennealalla vetyä esimerkiksi voitaisiin käyttää, mm, ja sillä voisi olla merkittävä rooli vastaisuudessa. Tämä on eräs niistä osa-alueista, osa joiden suhteen on katsottava pidemmälle, ja meidän on katsottava pidemmälle energia- ja ilmastotutkimuksen suhteen, ja olisi mielenkiintoista nähdä, mitä komission jäsen Moidas ja kumppanit tekevät – en tiedä, onko tukea tällä osalla, kuten mainitsit. Minä en siihen pysty tänään vastaamaan tarkemmin. Kiitos paljon tästä kuulemisesta. Kiitos paljon. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen. Tässä ikään kuin kenttäteknikoksi muuttunut tilintarkastustuomioistuimen jäsen on erittäin mielenkiintoinen asia, ja tätä harvoin näkee. Kenties näihin lyhyen aikavälin toimenpiteisiin voisimme saada hyviä vastauksia ensi kerralla. Meillä on talvipaketti ja muita asioita työn alla valiokunnassamme. Hyvät kollegat, mikäli kollegojen tai yleisön joukossa on vielä ketään, niin jatkamme 14.30 kyseisessä kokoussalissa. Ja ensimmäinen asia on Maria Gabrielin kanssa käytävä keskustelu kyberturvallisuuspaketista ja muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta osana jäsenneltyä vuoropuhelua. Kiitos. Ja toivottavasti näemme iltapäivällä.